Yeah, ladies. Good morning. Hyvää huomenta. Zeit an. Oder? <laughs> guten Morgen, meine Hyvää huomenta, arvoisat naiset ja herrat. Oikein paljon tervetuloa tähän meidän workshopiin. Ensinnäkin kiitos kuuluu politiikkaosasto Dlle budjetti yksikölle tästä valmistelutyöstä ja toivotan kaikki tervetulleiksi erityisesti meidän asiantuntijamme, joiden kanssa haluaisimme tänään keskustella tupakkatuotteiden salakuljetuksesta. Tämän ilmiön vastainen toiminta on keskeisellä sijalla, sillä me tiedämme, että veromenetykset rasittavat sekä kansallista että EUn budjettia. Ja saamiemme tietojen mukaan Salakuljetettujen tupakkatuotteiden määrä kasvaa kasvamistaan, vaikkakin tupakkatuotteiden laillinen myynti pienenee koko ajan. Sinänsä se on kansanterveydellisesti hyvä asia, mutta salakuljetusten määrä kasvaa entisestään. Saamiemme tutkimusten mukaan joka viides savuke on ilmeisesti jo salakuljetettu savuke. Ja komissio olettaa, että vuosittain noin 10 miljardia euroa jää verotuloina saamatta salakuljetuksen takia. Saksan osalta luku on noin 870 miljoonaa euroa vuonna 2012, joten kyllä menetykset ovat melkoiset. Joten valiokuntamme näkökulmasta katsottuna onkin järkevää tänään käsitellä tätä nimenomaista kysymystä. Ennen kuin Bart Staas, valiokuntamme varapuheenjohtaja, alustaa käytävää keskustelua, niin saan puheenjohtajan ominaisuudessa toivottaa vieraamme sydämellisesti tervetulleeksi. Ensimmäinen puhuja on professori Anna Gilmore yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hän kertoo meille tämänhetkisestä salakuljetuksen tilanteesta tieteen näkökulmasta katsottuna. Toinen luennoitsemme ei valitettavasti päässyt paikalle. Kollega Latif ei päässyt paikalle siis. Sitten Europolin edustaja Howard Pugh. Tervetuloa. Europol ja Olafhan ovat mukana petoksen vastaisessa taistelussa ja saanen muistuttaa teitä siitä, että tässä salin keskeltä löytyy tätä rikosaineistoa. Saamieni tietojen mukaan kyse on salakuljetetusta savukkeista, jotka on tällaisissa sinetöidyissä laatikoissa esillä. Sitten Puolasta kollega Bartlo Miecik, tervetuloa, kiitokset vierailustanne. Ja sitten vielä Luke Josens, Hanna Ross ja Michael Stoklosa. Ja lopuksi puheenvuoron saa vielä kollega Inge Gressle. Me valitsemme ihan tarkoituksella tämän suuren salin, koska lähdimme olettamuksesta, että mielenkiintoa lii- löytyy. No, nyt väkeä ei ole hirveästi paikalla, mutta kuitenkin ne, jotka ovat paikalla, tietävät, kuinka tärkeästä kysymyksestä on kyse. Me olemme hyväksyneet direktiivin ja sen avulla voidaan paremmin taistella jatkossa salakuljetustoimintaa vastaan, ainakin näin lainsäädännön valmistajan mielestä pitäisi pystyä tekemään. Tämä ei tietenkään ole mikään uusi asia, eli kyllähän petosta ja salakuljetustoimintaa vastaan on taisteltu aikaisemminkin, mutta tässä meidän valiokunnassamme olemme sitä mieltä, että tällä saralla pitäisi tehdä vielä enemmänkin töitä, joten oikein paljon kiitoksia politiikkayksikkö Dele tästä workshopin järjestämisestä. Vielä kerran tervetuloa ja muistuttaisin, että kyse on julkisesta kokouksesta, tämä välitetään internetiin ja että tulkkauskin on tarjolla kiitokset tässä yhteydessä myöskin tulkkauspalvelulle. Ja näin sanoin, niin puheenvuoro siirtyy Bart Stasille. Ähm. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa omalta osaltani asiantuntijat ja muut vieraat tervetulleeksi tähän workshopiin. Niin, tämän kuulemistilaisuuden tarkoituksena on jatkaa pitkiä perinteitä valiokunnassamme tupakkatuotteiden salakuljetusta on käsitelty parlamentissa hyvin pitkään ja 90-luvun puolessa välissä, kun Euroopan parlamentti perusti erityisvaliokunnan, joka liittyy kauttakuljetuspetoksiin. Silloin käsiteltiin myöskin tupakkaa eräänlaisena esimerkkinä, keskeisimpänä esimerkkinä salakuljetustoimintaan liittyen. Aina on tapakka, tupakkatuotteiden salakuljetusta vastaan taisteltu. Myöskin YKLAFissa eli Olafin edeltäjävirasto tätä työtä teki. 90-luvun lopussa, 2000-luvun alkupuolella on tehty todellakin erinomaista työtä tämän ilmiön vastaisessa taistelussa ja haluaisin todellakin kiittää Ian Waltonia, joka on tehnyt uraa uurtavaa ja inspiroivaa työtä. Vuonna 2004 sitten päästiin tupakkateollisuuden jättien kanssa yhteisymmärrykseen. Nämä sopimukset ovat tuottaneet noin miljardi euroa ja niistä siitä summasta yli 90 prosenttia on ohjattu kansallisiin talousarvioihin ja loput sitten unionin budjettiin. Ja nyt kysyisinkin, että mitä kansallisella tasolla näillä rahoilla on tehty. Se, mitä komission rahoilla tekee, sen me tiedämme. Rahoilla rahoitetaan erinäisiä ohjelmia, yritetään parantaa tullilaitosten välistä yhteistyötä, mutta mitä kansallisella tasolla näillä palautetuilla rahoilla tehdään, niin siitäpä emme tiedä juuri yhtään mitään. Ja kuten omassa maassani, niin voisin epäillä, että muuallakaan sitä ei käytetä salakuljetuksen vastaisessa taistelussa tai järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Salakuljetuksen vastainen taistelu on tarpeellinen toimi koska kyse on taistelusta järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, sillä mehän tiedämme, että tupakka salakuljetuksen kautta rahoitetaan myöskin terrorismia. Pakistanilainen journalisti Latif, Mamir Latif, on kertonut tästä asiasta enemmän. Me olemme esittäneet hänellekin kutsun ja on todellakin valitettavaa, että Belgian Islamabadin suurlähetystä ei ole tehnyt yhteistyötä kanssamme ja ei ole myötänyt Latifille viisumia. Mutta kyllä meillä on hänen kertomuksensa paperilla ja uskoakseni se löytyy myöskin tästä ihan salin ulkopuolelta. Me tiedämme, että EUn kannalta kyse on ikävästä ilmiöstä. Komissio, kuten kuulimme, arvioi, että noin 10 miljardia euroa menee vuosittain sivusuun. Se ei ole mikään vähäpätöinen summa. Vuosittain noin 6 miljardia savuketta takavarikoidaan. Ja tästäpä syystä, kun puhutaan 10 miljardista, niin on valitettavaa, etteivät jäsenvaltiot käytä tätä rahaa salakuljetuksen vastaisessa taistelussa. Minä olen keskustellut ministeriteiden kanssa ja he ovat ilmoittaneet minulle, että heillä ei ole tietoa siitä, että mitä näillä varoilla kansallisella tasolla tehdään. Eli kyllä tässä vielä tutkimustoimintaa tarvitaan. Viime täysistunto, täysistunnossa hyväksyimme kollega Mako Vein mietinnön ohjelmasta, jota tarvitaan juuri salakuljetustoiminnan vastaisen toiminnan koordinoinnista, eli että voimme varmistaa tulliviranomaisten tiiviin yhteistyön. Eli kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun ensimmäistä kertaa Euroopan unionin jäsenvaltiot allekirjoittivat äh, sopimukset suurten jätteen, kuten Tabak Morrisin kanssa. Ja me tiedämme, Varmaan tänäänkin siitä kerrotaan, että taistelu salakuljetusta vastaan ei ole niin tehokas kuin jotkut antavat ymmärtää tai luulevat. Tupakkateollisuus joutuu maksamaan sakkoja silloin, kun epäillään, että tuotteita salakuljetetaan maahan, mutta kymmenen vuoden ajan nämä seizure paymentsit ovat olleet aika lailla pieniä, vaikkakin me tiedämme, että salakuljetuksen volyymi on aika lailla laajaa. Perusteluna voi olla se, että teollisuus äh, ikään kuin luokittelee omat viralliset tuotteensa laittomiksi tuotteiksi. Toivottavasti joku voi minulle kertoa täällä enemmän siitä, että onko todellakin niin, että ongelmana on se, että teollisuus voi itse päättää, että ovatko takavarikoidut tuotteet aitoja vaiko väärennettyjä. Philip Morris on ilmoittanut, että 90 prosenttia 92 prosenttia takavarikoidusta tuotteista eivät olleetkaan aitoja, vaan väärinnettyjä. Nyt herääkin kysymys siitä, että missä määrin Olaf tai jäsenvaltiot ovat voineet tutkia sitä, että ovatko nämä takavarikoidut tupakkatuotteet olleet todellakin väärennöksiä vaiko ei. Mehän tiedämme, tai ainakin minä tiedän epävirallisesti, että koskaan tällaisia tutkimuksia ei ole toteutettu. Kuten Ion Waltonin eräässä kertomuksessa sanotaan. Komission jäsen Semeta antoi minulle parlamentaarisen kysymykseni vastauksen, että Scottish Ocean Institute on tehnyt sopimuksen, puitesopimuksen Olafin kanssa tällaisten tutkimusten tekemiseksi. Tämä instituutti saa Herkules budjetista rahaa, mutta kun katson tämän instituutin sivuja, niin sieltä ei kyllä löydy mitään tietoa tällaisesta sopimuksesta tai toiminnasta. Se on hiukan epäilyttävää. Olafin Olaf on vähentänyt toimintaansa salakuljetuksen vastaisen taistelun saralla. Me olemme keskustelleet kuulemistilaisuuden yhteydessä Olafin edustajien kanssa tästä asiasta. Tämä on tietenkin valitettavaa, koska kuten sanoin, niin Olafhan on se, joka on tätä tutkimustoimintaa toteuttanut. Ja sen pitää varmistaa, että jättiyritykset joutuvat myöskin edesvastuuseen mahdollisista kytköksistä salakuljetustoimintaan. Toinen vaihtoehtoinen selitys tälle ilmiölle on se, että laiton toiminta keskittyy pienimuotoiseen salakuljetukseen, eli maksimissaan 150 000 savuketta. Eli kyse on niin pienistä määristä tai pienistä summista, etteivät ne kuulu loppujen lopuksi sopimusten soveltamisalan piiriin. Eli kyse on näiden pienien määrien jatkuvasta salakuljetuksesta. Eli pienet toimijat salakuljettavat näitä tuotteita hyvin pieniä määriä. Ja sakkoja joudutaan maksamaan vasta sitten, kun takavarikoiden määrä on yli 100 000 savuketta. Ja nyt kysyisinkin asiantuntijalta, että onko todellakin nyt niin, että voisiko olla mahdollista, että teollisuus on mukana tässä niin sanotussa pienten määrin jatkuvassa salakuljetuksessa. Asiantuntijakuulemisessa on kuultu muun muassa Luc Josensia. Hän on belgialainen asiantuntija ja me olemme saaneet tietoa siitä, että salakuljetus EUn suuntaan jatkuu jatkumistaan, erityisesti Ukrainasta ja juuri tällaista pienimuotoista salakuljetusta hyväksi käyttäen. Ja mielestäni herra puheenjohtaja, nyt tänään ja täällä on tarkoituksen selviä, mitkä faktat ovat todellakin faktoja, mitkä ovat nämä tosiseikat ja miten Euroopan parlamentti voi saada vauhtia tähän toimintaan erityisesti komissiossa ja jäsenvaltiotasolla, jotta voidaan varmistua siltä, että nämä 10 miljardia euroa, jotka jäsenvaltioilla ja EUlla on käytettävissään, niin että ne ohjataan todellakin oikeaan, oikeaan toimintaan. Tässäpä oma alustukseni ja uskoakseni nyt voimme lähteä kuuntelemaan professori Gilmorin alustusta. Thank you very much for the introduction. Kiitos johdannosta. Haluaisin puhua tänään vain kahdesta asiasta niissä 15 minuutista, joka minulla on. Ensinnäkin kasaantuva näyttöä siitä, että tupakkayhtiöt ovat vielä mukana laittomassa kaupassa ja ylituotannossa, joka sitten vuotaa laittomille markkinoille. Sitten kenttäisin huomiota tupakkateollisuuden dataan, johon me luotamme yhä enemmän esimerkiksi tämän STAR-projektin myötä. Ja tähän dataan liittyy huolenaiheita. Kun puhun tupakkateollisuudesta, puhun neljästä isosta, Philip Morris, Japan Tobacco, British, American ja Imperial. Teen selväksi, että kaikkea laitonta kauppaa ei voi liittää näihin yrityksiin, mutta sanoisin, että merkittävä osa laittomasta kaupasta näyttää olevan liitettävissä näihin yrityksiin, ja tätä ei riittävästi huomiota. Vähän historiaa. On musertavaa historiallista näyttää, että tupakkateollisuus on mukana laittamassa kaupassa globaalisti. Suurin osa näytöstä tulee tupakkateollisuuden omista asiakirjoista. Olen tutkinut näitä asiakirjoja paljon viimeiset 13 vuotta ja voin kertoa, että jokaisessa maassa, johon olen perehtynyt, olen nähnyt, että tupakkateollisuus on mukana luvattomassa tupakkakaupassa. Asiakirjasta on selvää, että luvaton kauppa oli ydinosa bisnesstrategiaa. Ja sitten jäävät kiinni ja komissio vei New Yorkin tuomioistumeen ja teki sopimuksen neljän ylikansallisen kanssa. Tuomioistumeen päätös oli New Yorkissa ja sen jälkeen ää, kauppa siirtyi kontin, konttikaupasta laittomiin tuotteisiin ja näihin laillisesti tuotettuihin tupakkoihin, jotka on kuitenkin tarkoitettu luvattomille markkinoilla myytäväksi. Luottamat valkoiset, niin kuin niitä kutsutaan. Ja tätä siirtymistä on kuitenkin liioiteltu. On vielä näyttää, että tupak, bränditupakkaa on yhä markkinoilta ja Marsin oma data kiinnostaa tätä. Ja, ja äskettäistä tietoa kansainvälisen yhtiön osuudesta laittamaan kauppaan ja niiden kyvyttömyydestä, haluttomuudesta hillitä kauppaa, joten tavaraa vuotaa laittamalle markkinoille. nämä huomioita väärän. Tuotteihin on tällainen data-artefakti, koska takavarikoiduissa tuotteissa on enemmän väärennettyjä. Käypä näytön läpi. Tässä näyttää, että kielletty tupakka on mukana 2010 vielä mukana. Tämä tutkiva journalistin juttu ilmestyi 2011. Tämä olisi isompi juttu, ellei tupakkayhtiöiden juristit olisi estäneet, että nämä vuodot asiakirjat osoittivat, että Japanin JTIssä oli vielä valtaisaa salakoitusta ja yrityksen sisäiset tutkijat totesivat, että JT ei tehnyt ää, avatuissa ää, tutkinnoissa mitään. yhtiö hakkeroi tutkijoiden tietokoneet ja erotti ne. Olaf ei ole vielä tutkinut näyttöä siitä, että Japan Tobacco möi tupakkaa Syyriaan sanktioiden kiertämiseksi. Tietääkseni sieltä ei ole tullut vielä raporttia. Entä muuta tietää? Me äskettä julkaisimme tutkimuksen Bulgariasta. Ja useimmat datalehteet viittaavat siihen, että siellä katsotaan sormien välitupaa kansanlakoitusta 2010 sopimusten laatimisen jälkeen. Toki jossain puhutaan sitä yksityiskohtaisemmin, mutta äskettäin on tullut selväksi, että yksi eniten salakuljetetumpia tuotteita Imperial Tobacco Classic-tuotteita, joka Philip Morrisin Star-raportissa on ää, äh, luokiteltu laittomaksi markkinoille tuotetuksi, on itse asiassa imperialin Ukrainassa itse tuottamaa. 2009 tämä oli 7 prosenttia laittomasta markkinoista Euroopan unionissa. Mistä meillä on ylituotanto-ongelma. Tutkivat journalistit ovat osoittaneet, että vuonna 2008 tupakkayritykset yhdessä tuottivat 30 miljoonaa tupakkaa enemmän kuin mitä Ukrainan väestö kykeni kuluttamaan, ja nämä sitten vuotivat laittomille markkinoille Eurooppaan. Kokonaisuuden nämä havainnot Ukrainan liikatuotannosta, Ukrainassa laittomasti Euroopan markkinoille tuotetut tupakaat, Venäjän laittomille markkinoille tehdyt tuotteet ja japanilaiset asiakirjat osoittavat, että Venäjä ja lähi ovat markkinoiden napa – Tämä kertoo siitä, että suurin osa luvatonta kauppaa tapahtuu itärajalla. vaan Philip Morrisin Project Star raportissa on osa sitä oikeasti sitovaa sopimusta, jonka Philip Morris ja EU tekivät 2000 siviilikanteen jälkeen New Yorkissa. Philip Morris maksaa KPMG tilintarkastusfirmalle vuotuisen Project Star raportista, joka koskee laitonta tupakkakauppaa Euroopassa – on ollut erittäin vaikea arvioida, kuinka itsenäinen tuo raportti on. Phil Morris väittää, nyt siteeraan, että KPMG tekee tutkimuksen PMIlle, Euroopan komissiolle ja kaikille seitsemälle jäsenvaltiolle. Yleisesti on oletettu, että näin on. On yhä selvempää kuitenkin, että näin ei ole. Ja Philip Morris kontrolloi raporttia. Tästä joka tapauksessa läpinäkyvyys on riittämätöntä. Tässä raportissa otetaan dataa ja laitetaan malliin. Olemme juuri äskettäin arvioineet tätä raporttia, olemme julkaisseet tämän arvion. Siitä on muutama kopio täällä. Mä uskomme, että malli sinällään on hyvä. Idea on hyvä. Se tuottaa yhdessä dataa, mutta meillä on, huolenaiheita sen datan suhteen, mikä malliin syötetään lähtöarvoiksi. Raportissa on myöskin kiinnostavia havaintoja liikatarinan suhteen se antaa viitteitä, että äh, Phil Morris ei voi antaa esimerkiksi laivausdataa Kreikan saarille. Me tiedämme, että Kreikan saarilla tapahtuu jatkuvasti Miksi Philip Morris, joka jatkuvasti väittää tämmöisen yksinomaan laillisella kanavalla, miksi se ei voi näitä laivausasiakirjoja toimittaa? Työksen malli arvioi, että neljäsosa Euroopan laittomista tupakoista olivat Philip Morrisin omaa, omia brändejä, joka ylittää 5 viidellä isinkertaisesti laittamat Philip Morrisin tuotteet. Tässä on 2010 data. 2011 data on samanlaista. 2012 raportissa tämä data ei ollut. Jopa noin neljäs osa luvattomista eh, tupakkoista Euroopassa on Philip Morrisin omia brändejä ja 5 prosenttia laittomia. Jos mennään tuotekuuteen. Siinä on 40 prosenttia Philip Morrisin omaa brändiä ja seitsemän väärennettyä. Tämä suhde luku on vii, sulle 5, 5, 7, 5, 4,5 ja sitten viimeisessä datassa nousee 5,2. Philip Morrisin tuotteiden osuus on kasvanut, mutta, mutta neljäsosa laittamista tuotteista on yhä Philip Morrisin ää, omia tuotteita. Ja tämä ei ole toivottavaa. Ja tässä on tämä data-artefakti, koska takavarikon data antaa päivästä sen kuvan. Tässä 89 prosenttia takavarikoista tupakoista on väärinnettyä Philip Morris tupakkaa ja 11 prosenttia aitoa Philip Morrisia. Tämä koskee vain Philip Morris brändin takavarikkoja. Tässä huolenaiheita heitä kiinnittää huomiota, että Philip Morris voi itse päättää, mitkä ovat väärennettyjä ja aitoja tuotteita. Niitä ei se joutuu maksamaan sakkoja, joita ei sakoksi saa kutsua, vaan lisämaksuja, jos nämä ovat aitoja tuotteita. Star-projekti toteaa, että takavarikodata taas painottuu väärennettyihin tuotteisiin, ja näin tapahtuu yhä enemmän. Katsotaanpa teollisuusalan dataa. Luvattoman kaupan teollisuusdata tulee tyhjien pakkausten arvioinnista. Tämä koskee pois heitettyjä roskia kadulta, yleensä helposti saatavilta julkisilta paikoilta roskakorista kerätään näitä tyhjiä paketteja arvioidaan, ovatko ne kotoisia vai ei kotoisia. Ja avaitaan, että ei kotoiset voivat olla laillisia tai laittomia, mutta tyhjien pakettien tutkimukset eivät voi erottaa jos Brysselistä otetaan Marlboroa paketti, joka tulee Luxemburgista, emme voi sanoa, onko joku tuonut sen itse laillisesti. ostettua sen Luxemburgista vai se ole kuljettanut sen. Siinä voidaan mitata ei-kotimaista tuotantoa, mutta ei laitanta tuotantoa. Eli tyhjä meidän pakettien tutkimus ei arvioi luvatonta kauppaa, mutta kunnolla toteutettuna ne arvioivat ei-kotimaista komponentteja. Me ollaan paljon huolenaiheita. Usein tupakkateollisuus ei kerro metodologiasta mitään. Japan tupakka on, on tuottanut äh, isosta Britanniasta dataa, mutta ei mitään metodologiatietoa. Usein data julkaistaan vain lehdistötiedotteissa ja jälleen metodologiasta ei tule mitään. Kun pyydämme metodologiasta tietoa, teollisuus kieltäytyy kertomasta siitä ja Project Starista, jossa on iso metodologiasektio. sektio saa riittävästi yksityiskohtia, riittävästi arvioidaksemme metodeja. On joukko huolenaiheita, johon palaan, jos on aikaa. Suurin huolenaihe lienee, että on kasvaa näyttää, että tupakkaan teollisuuden pakkauksen on tehty yliarvioimaan ei sitä komponenttia ja silloin saisi mukavaa tupakkateollisen lobbaustarkoituksiin. Ainakin näyttää Iso-Britannian tupakkateollisuuden teollisuus tekee ää, tup, u, urheilutilaisuudessa raveissa ja miehet menevät sinne, eikö niin? Puolessa ää, teollisuus löytää myös enemmän luvattomia kuin itsenäinen data. Ja sitten on myöskin tällainen survey, jossa paketti tutkimukset ja nämä tutkimukset käyttäjän kesken, mutta, mutta luvattomien osuus pakettitutkimuksessa oli tuplasti korkeampi kuin haastattelututkimuksessa Saksassa. Tupakkateollisuuden tyhjä paketit myöskin. Siinä oli yliedistettynä raja-alueet ja tu, sotilastukikohtien ympärillä olevat alueet, joissa ei-kotoiset pakettavat yleisiä. 2012 juuri silloin, kun yhdistyneen kuningaskunnan Äh, merkittämistä paketeista keskusteltiin yhtäkkiä, tuli lisää havaintoja luvattomista tupakkapaketeista, mutta jos äh, pienellä kirjaimella näkee äh, pienen alaviiteen, niin metodologia muutettiin niin, että siinä 2012 dataa pyrittiin kertakasti kasvattamaan suhteessa 2011. Eli tässä on Yhdistyneen kuningaskunnan ähm, urheilutilaisuuksia tekemät tyhjän pakettien tutkimukset. Ja niissä on enemmän havaintoja kuin muissa tutkimuksissa. Tässä meillä hallituksen ja teollisuuden data on tiettyyn pisteen saakka ihan samanlaista, ja sitten yhtäkkiä 2011 yhtäkkiä näkyy tämä muutos. Hallituksen data osoittaa, että jatkuvasti näkyy laskua. Viimeisessä datassa on vähän kasvoa, mutta nämä teollisuuden kaksi datalähdettä, toisessa siellä mitä metodologiaa ja Project Star, joka muutti metodologiaa. Ei ainoastaan hallituksen data osoittaa, että osuuslasku on myös kaksi muuta riippumatonta datalähdettä, jotka osoittavat ei-kotimaiset ja luvattomat, niiden osuus on laskenut. Ja tässä on toista paperista, joka meillä on julkaisussa. Tarkastamme kaikkia lehdistä uutisia, joissa mainittiin luvaton data. Se koskevat ekotoisen pakkauksen. Ja kaikkialla muualla paitsi Lontoossa, tämä 2011 kasvaa lehdistötiedotteet ilmoittavat, että kysymys on luvattomat tupakat, mutta kysymys on itse asiassa vain ei-kotoiset tupakat, koska sitähän vain mitä Joskus nämä kasvot ovat massiivisia, joten teollisuuden tut- tyhjien pakkausten tutkimukset ostavat yhtäkkiä kasvoa. vaikka kaikki data, esimerkiksi Britanniassa data, luvattomat paketit, niiden osuus laskee, tai ulkoistamatta pientä kasvua 2011 hallituksen datassa. Eli Starbucksin data ei voi kertoa yksityiskohdittain, mutta tässä kuvataan laitonta, ei kotoista. He käyttävät myös mallissa muuta dataa selvittääkseen laillista osuutta ei-kotoisessa tuotannossa. Tässä vertaisena Project Starin tuloksia itsenäiseen tutkimukseen, joka tehtiin seitsemännen tutkimusohjelman puitteissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa kysymme ihmisiltä heidän käyttä, laittomien tupakkoiden käytössä arvioimme pakettia ja käytämme myös hintadataa ja isoin luvattomien osuus, vertaisimme sitä Project Starin dataan. Kaiken kaikkea, jos, jos kaikkia 16 maata käsitellään, jotain molemmassa datalähteessä, ää, Project Star yliarvioi toisen tutkimuksen kanssa. Ja kaiken kaikkiaan 12 maasta 16 Project Starin estimaatio oli suurempi. Ja suurin liian suuri estimaatti tapahtumassa Itävallassa, Suomessa ja Ranskassa, josta käydään rajat yli kauppaa. Jos aikaa on, niin meillä on sitten dia, joka pyrkii selittämään tämän. Jos palataan tähän aikaisempaan, jossa lujat paketit mittaisivat kotoista ja ei-kotoista, ja ei-kotoista voivat olla laillisia tai laittomia. Laiton voidaan verovapaisiin tuotteisiin turisteilta, ulkomaista opiskelijoilta, ostamaan ihan motelta ja räätylikaupalta. Yksi ongelma, että tyhjien pakkausten tutkimusta tehdään kaupungissa, siellä on turisteja ja ulkomaalaisia opiskelijoita. Räätyltävän kaupan arvioimiseksi ja sen huomioon ottaminen laittamassa kaupassa tehtiin kuluttajatutkimus, mutta siinä kysyttiin ihmisiltä ainoastaan tupakasta, joka ostettiin, kun he matkustavat, jos arvioida rajateltavaa kauppaa, ja se ihmiset vain livahtavat rajan yli ostamaan tupakkaa. Ja lopuksi kolmas ongelma STAR-projektin datasta on se määrittely, onko tupakka aito oma brändi vai väärennetty. Ja tupakkayritykset päättävät, kumpi on kumpi, koska tässä on selvä eturistiriita, koska tupakkayritykset maksavat sakkoja vain, jos kyseessä on aito tuote. Eli lopputuloksena kasvaa näyttää sitä, että tupakkateollisuus ottaa osaa laittamaan kauppaan muun muassa ylituotannon muodossa. Eli täytyy todeta, että sopimukset eivät näytä ehkäiseen riittävästi tupakkateollisuuden osallistumista laittamaan kauppaan. Tupakkateollisuuden dataan ei voi luottaa. Tyhjien pakettien laskeminen ei seuraa laitonta kauppaa, ja on yhä enemmän näyttää, että tyhjien paketteja lasketaan lobbauksen tukemiseksi. Ja tupakkateollisuus pyrkii kontrolloimaan dataa, ja, ja meillä oli hyvin vähän muuta dataa käytettävissä. Puheenjohtaja aluksi mainitsi, että laiton kauppa Euroopassa kasvaa näyttää siitä tulee Project Starilta, jos otetaan takavarikkodataa, laitan kauppa menee alas. Ja nyt vastaansa meillä ei ole riittävää dataa. Ja takavarikkodataa on myöskin ongelmallista, koska se on epäedustavaa suhteessa koko laittomien tupakoiden markkinaan. Thank you very much, professor. Oikein paljon kiitoksia, professori Gilmore. Mielenkiintoisia faktoja esititte meille. Ja olen vakuuttunut, että kysymyksiä teille halutaan esittää. Bart, olepa hyvä. Ja, <clears throat> Frau Gilmore. Kyllä, kollega Gilmore annoitte meille kyllä vaikuttavan kokonaiskuvan tilanteesta. Te olette myöskin julkaisseet tieteellisissä julkaisuissa näitä tietojanne, eli nämä tiedot ovat kaikkien saatavilla. Nyt kysyisin teiltä, että tähän tutkimukseen liittyen, oletteko koskaan huomioiden asiantuntemuksen ja olemassa olevan tiedon ja tämän viestin, jonka välititte sen suhteen, että tupakkateollisuus on tässä toiminnassa mukana, niin oletteko koskaan tässä yhteydessä olleet jäsenvaltioiden viranomaisiin yhteydessä? Jos kyllä, niin keneen olette olleet yhteydessä? Onko teihin oltu yhteydessä tai olette olleet yhteydessä komission yksiköihin, kuten taksut tai petoksen vastaisista asioista vastaavaan komissaariin tai hänen kabinettiinsa. Oletteko olleet yhteydessä Olafiin? Ja jos kyllä, niin miten näihin teidän esittäminen faktoihin on suhtauduttu? Komission jäsen Semeta on julkaissut lokakuussa 2013 salakuljetuksen vastaisen suunnitelman, jos nyt ihan oikein muistan, niin oletteko olleet laisinkaan mukana tässä komission toiminnassa? sitten toinen asia. Tämähän on siis sokeeraavaa tietoa, mitä te meille tarjositte. Ja enpä usko, että kaikki ovat oikein tyytyväisiä kuullessaan tällaisia viestejä. Varsinkaan tupakkateollisuus ei ole tyytyväinen kuulemansa. Onko tupakkateollisuus koskaan ollut teihin yhteydessä, tai sanotaanko, että onko käyty vuoropuhelua tai kiistelty eri asioista – Eli nämähän ovat hyvin konkreettisia tietoja, ja jos antaisitte meille vielä vähän näitä vastauksia, niin silloin voisimme käyttää näitä konkreettisia tietoja vielä paremmin hyväksi. Jos muita kysymyksiä ei ole, niin voitte ehkä vastata suoraan. Paljon kiitoksia. Ingen Gretzle, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen alustus. Ehkä ole liian väsynyt näin aamuvarhain ja en vain osannut tästä asiakirjan nipusta tätä teidän esitystänne löytää. Niin, hyvä jos ton esityksen pystyin screeniltä lukemaan. Niin mitä tulee Star Report-kertomukseen, niin olen samaa mieltä tästä luottamuskysymyksestä, luotettavuuskysymyksestä. Niin, mitä ehdotatte? Mitä meidän pitäisi tehdä? nähtyäni niin tämän EPS-järjestelmän käytön, niin tuskinpa on järkevää lähteä merkkaamaan joka ikistä savukeaskia. Ehkäpä voisitte kertoa näistä merkintäkysymyksistä. Me tarvitsemme teiltä hiukan tukea. Ja erityisesti olisin samaa mieltä kollega Stasin kanssa sen suhteen, mitä hän sanoi Olafin liittyen. Niin, ehdotaisin, että esitetään kolme kysymystä tai kommenttia ja sitten voitte vastata. Sören Sondergaard, olkaapa hyvä. Tusen tack Paljon kiitoksia. Esitykset tämä oli uskomattoman kiinnostavaa. Minulla on kysymys, enkä tiedä lankeako se vähän teidän kompetenssi ulkopuolelle, mutta kysymys on siitä, missä määrin kontrollijärjestelmät, joita tupakkateollisuudella on ja tupakkatuotantoilla on, miten ne poikkeavat eri jäsenmaissa, miten ne eroavat eri maissa. Me näemme, että tupakkayritykset ja tupakkateollisuus äh, siirtää tuotantopaikkoja. Ja on tietysti monta syytä, miksi tuotanto vaihtaa paikkaa. Yksi syy on tietysti se, että se kannattaa esimerkiksi paremmin EU-ulkopuolella halpa halpapalkkamaissa, mutta liittyykö tähän myös kontrolli, että siirrytään maista, joissa on tiukempi kontrolli tupakkateollisuuteen kohdistuen maihin, joissa tupakkateollisuuden valvonta on vähäisempää? Kiitos. Paljon kiitoksia. No niin, kollega Gilmore, olkaa hyvä. Niin, teinkö eri viranomaisten kanssa yhteistyötä? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Koskaan Olaf ei ole ollut minun yhteydessä. Teen ö, kotimaassani työtä tulliviranomaisten kanssa muun muassa, muuten viranomaisten kanssa. Olen tehnyt jossain määrin veropääosaston kanssa tietyn projektin yhteydessä yhteistyötä. Tutkimuksen osana olemme esittäneet Olafille asiakirjapyyntöjä, jotta saisimme lisätietoja. mutta emme saaneet paljonkaan tietoa. Paljon kokouksia ja paljon kirjeenvaihtoa toki on käyty tupakkaa yritysten ja Olafin välillä. Päätieto, jonka tästä sain, liittyi takavarikointimaksuihin. Ennen tänne tuloani niin laskin kaikki takavarikointimaksut ja jaoin tämän luvun tiedoille, jotka olemme saaneet Star-hankkeesta, Philip Morrisin maksuista ja sitten näistä Classic Imperialin merkistä, jotta saisimme käsityksen, minkälaisista summista puhutaan per tupakka, per savuke. Maksu on 9 senttiä per 100 tupakkaa, 100 savuketta ensimmäisenä vuonna ja sitten 0,2 per 100 savuketta. Voin toimittaa teille nämä tiedot jälkikäteen. Seuraava kysymys liittyy siihen, miten tätä STAR-hanketta voidaan parantaa. Mallinnus ja malli on minusta hyvä. Nämä tiedot 27 jäsenvaltiosta siinä yhdistetään ja on eri tietolähteitä, jotka mallinnetaan, jotta saisimme kattavan kuvan laittomasta kaupasta. Tämä on hyvä. Mutta huolemme liittyvät äh, syötettyihin tietoihin. Osa johtuu totta kai tässä eturistoriidoista. Star-hanke tai jokin sen kaltainen pitäisi toteuttaa riippumattoman järjestön toimesta, jolla ei ole sidoksia tupakkateollisuuteen. Ja sitten saataisiin sellaista dataa, johon voisi paremmin luottaa. Kolmas kysymys liittyi valvontaan. Eh, joka kohdistuu tupakkayrityksiin eri jäsenvaltioissa ja onko se sitten höllempää jossakin maassa kuin toisessa? Täytyy olettaa, että näin todella on. On halvempaa tuota, tuottaa tupakkaa Ukrainassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, mutta tämän lisäksi valvonta on löysempää ja korruptio on laajempaa. Näin ollen on helpompi soluttaa tupakkatuotteita laittomille markkinoille. Tämä varmaankin vastaa kysymykseen. Thank you, thank you very much. Uh, I would like... Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin esittää teille yhden kysymyksen. Ehkä en ymmärtänyt teitä ihan oikein, mutta tähän tutkimukseen liittyen, niin onko käynyt ilmi, että mistä syystä tupakkateollisuus haluaa panostaa myöskin tupakkakauppaan. Ehkä vain jotkut kollegatkin haluavat vielä sanoa jotain. Jos voisitte esittäytyä ihan lyhyesti, olkaapa hyvä. Thanks very much. Kiitoksia paljon. Nimeni on Adrian Welsh. Olen Imperial Tobaccon lakiasiantuntija. Toimimme Isossa Britanniassa ja totta kai EUn sopimusten puitteissa. Teimme sopimuksemme vuonna 2010 ja korostaisin sitä, että tämä oli vapaaehtoinen sopimukseen liittyminen. Haluaisin palata muutaman seikkaan, jotka professori Gilmore nosti esille. On tärkeää selkeyttää tästä seikkaa. Kyse on EUn sopimusten arvosta. Mehän yrityksenä olemme sitoutuneet sopimukseen ja professori Gilmore käytti esimerkkinä meidän Classic-merkkiämme, tupakkamerkkiämme, jota tuotamme Ukrainassa. Tämä oli esimerkkinä hänen argumenteissaan. Classic on ollut tärkeä merkki viime vuosina meille yrityksenä, kun olemme katsonut, mitkä ovat sitoumuksemme EU-sopimuksen puitteissa laittoman kaupan torjumiseksi. Tämä oli esimerkkinä tässä STAR-tutkimuksessa tällaisesta laittoman kauppaan tuotetusta tupakkamerkistä. Ja ei ollut eroa sen suhteen, mitä tuotettiin Imperial Tobacco-yrityksessä ja mitä toisaalta takavarikoitiin eu -ssa. ja Sitten taas mitä takavarikoitiin laittomina, väärennettyinä tuotteina EU:ssa. Tiedän, että ei ole aikaa yksityiskohtiin tässä paneutua, mutta haluaisin korostaa sitä, kuinka paljon aitoja tuotteita takavarikoitiin sen jälkeen, kun olemme tämän sopimuksen tehneet. Luku on todella pieni, äärimmäisen pieni. 21 miljoonaa savuketta Lisäksi sanoisin tärkeän seikan, nimittäin sen, että täytyy pohtia sitä, kuinka vakavasti me yrityksenä otamme sitoumuksemme tällä alalla. Classic-merkki on aiheuttanut meille ongelmia yrityksenä ja niitä tuli liian paljon EU-markkinoille ja nimenomaan tässä tarkoitusperässä keskeytimme klassikin tuotannon Ukrainan markkinoille ja Keskeytimme sen 2012 lokakuussa. Nyt klassikia, imperialian klassikia ei enää myydä Ukrainassa äh, kesäkuun 2013 jälkeen. Imperial tupakkaa klassikin merkeistä ei enää tuoda EU-hun, mutta toki suuria määriä väärennöksiä EU-hun tulee. Very much, uh... Oikein paljon kiitoksia. Jos vielä annan Inge Gresslelle puheenvuoron, hän voi esittää yhden kysymyksen. Niin minähän pyysin teitä kertomaan jotain tästä paikannus- ja jäljitysjärjestelmästä. Missä määrin se vaikuttaa salakuljetuksen vähentämiseen tai tuotteiden parempaan luotettavampaan tunnistamiseen? Jos ette voi vastata tähän, niin ei se mitään, mutta yksi pyyntö vielä – Voisitteko kertoa jotain näistä tupakkasopimuksista? Miten suhtaudutte siihen, että EU on ikään kuin antanut mahdollisuuden ostaa itsensä ö, vapaaksi juridisesta vastuuvelvollisuudesta? Eli rankaisemattomuus näissä salakuljetusympyröissä on melkoinen. Eli ei ole jatkettu tutkimustoimintaa laisinkaan rahakorvausta vastaan ja monissa istunnoissa tupakkateollisuus on mukana silloin, kun keskustellaan, miten, taka, miten salakuljetusta vastaan yritetään taistella, joten voisitteko yrittää vastata näihin kysymyksiin? Siis Siinäpä ainakaan monta kysymystä, olkaa hyvä. Price. Ensimmäinen kysymys. Tupakan hinnan nousu on paras keino vähentää tupakan käyttöä. Ja luvaton tupakka on paljon halvempaa markkinoilla kuin laillinen, jossa on halvempaa useimmat ostavat. Tupakkayritykset saavat rahaa, myydäänkö tuote luvattomasti tai laittomasti, ja myynti on isompaa luvattomissa. Ja tupakkateollisuuden nuoret ovat erittäin tärkeä markkina. Ää, Tupakoijat kuolevat joka päivä tuotteista, he tarvitsevat nuoria tilalle, ja nuoret ovat hintasensitiivisempiä, ja heihin korkean tupakahinta vaikuttaa eniten, joten äh, halpat tupakkaat ovat tärkeitä tupakkateollisuudelle. Kolmeksi on ehdottoman tärkeitä tupakka äh, teollisuus on laittamia tuotteita markkinoille pääsyn keinoin. Tarkastellessa entisen Neuvostoliitto esimerkiksi 90-luvun alussa äh, nämä markkinat oli suljettu pakkateollisuudelle, kun yritykset ovat valtion omistamia. Tupakkateollisuus järjesti brändien salakuljetuksen, jotta brändit olivat markkinoilla läsnä. Isä valtionmonopoli on Kiinassa ja siellä on kaikkein eniten luvatonta tupakkakauppaa. Toiseksi korkea osa laittomista tuotteista on tärkeää teollisuudelle, koska he käyttävät laitonta, laitonta tupakkaa tärkeimpänä argumenttina tupakan valvonta kontrollia varten. Olemme nähneet sen tupakka direktiivin suhteen olemme nähneet myös valkoisten pakettien suhteen yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tupakkateollisuus markitsee, että luvattomat ovat iso osa, se kasvaa. Siksi nämä luvattomat tupakat, laittomat tupakat ovat tärkeitä teollisuudelle. Imperial Classic myytiin Ukrainassa ymmärtäisin, mutta miksi kukaan viitsisi väärentää sitä Euroopan markkinoilla? Marlboro täällä tunnetaan. Sanoit, että mistä tiedetään, ää, onko se väärennettyä. Minun kysymykseni kuksi kuka viitsisi väärentää sitä. Voisitko kertoa, missä klassikkeilla tuomasti tuotetaan jos te tiesitte, että tämä on luokiteltu tartuksella laittomasti myytäväksi, niin miksi te kertoneet sitä julkiseksi? Sitä on pitkään, 7 prosenttia markkinoilla 2009. Miksi teette päätöksen vasta 2012? Tämä kyllä pistää silmään. Enpäs mennä tähän kolmanteen kohtaan. Track and Tracein suhteen en ole asiantuntija, että he vastaavat siihen. Ja sitten kysymys oli sopimuksista. Minulla on ongelmia sopimusten suhteen. Luke puhui niistä myöhemmin. Ne ovat yhä enemmän tarjonneet tupakateollisuudelle kontrolloida dataa laittamien suhteen. Ja kun meillä on artikla 5.3 ja yhä enemmän tunnusta, että on tupakan teollisuuden kierteinen vaikutus teollisuuteen, se, että muualla sulkeutuvat – tekee tästä sopimuksesta erittäin tärkeää tupakkateollisuudelle. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, että, että säätelyviranomaiset ovat teollisuuden taskussa. En voi kommentoida, päteekö tämä tähän tapaukseen, mutta minusta on riittämättömästi seurattavuutta Olafin kanssa asian kanssa. Ja tämä sopimus auttaa myös tupakkateollisuutta kohentamaan kuvaansa, ja Lyk varmaan puhuu siitä yksityiskohtaisemmin. kysymys, miksi työskennellä niin läheisesti teollisuuden kanssa, joka on osa ongelmaa? Yksityiskohtaisiin pitäisi mennä syvemmin. Ja kuten rangaistukset, kuten luvuista mainitsin, ovat surkea riittämättömiä. Ne, niillä ei ole riittävää torjuntavaikutusta. Tämä sanoisin sopimuksesta. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Aika alkaa loppua. Vielä yksi kysymys. Kollega Kadenbach. En ole varma, oletteko oikea yhteyshenkilö vai tullaanko tähän asiaan palaamaan vielä tämän workshopin aikana. aikana. En ole tupakoitsija enkä ole käsitellyt tätä salakuljetusasiaa laisinkaan, mutta kysyisinkin, että mitkä ovat ne jakelukanavat, kun puhutaan salakuljetuksesta. Tutkitaanko sitä jollakin tavalla? Minä olen Itävallan kansalainen ja kuten näimme, niin ainakin paperilla näyttäisi siltä, että meillä on melko pitkät EUn ulkorajat. Rajanaapurit tarjoavat virallisilla markkinoilla halvemmalla tupakkatuotteita ja tuonti on usein myöskin laillista ja kysyisinkin teiltä, että onko nyt niin, että nämä laittomat savukeet siirtyvät lailliseen myyntiverkostoon? Se minua kiinnostaa. Eli mikä on jakelukanava ja tietääkö kuluttaja laisinkaan, että hän on ostanut tai polttanut laittomia savukkeita? Oikein paljon kiitoksia kollega Kanbach. Jos kollega Gilmore vielä haluaa, niin hän voi vastata tähän viimeisimpään kysymykseen ihan lyhyesti mutta haluaisin todeta, että nämä esille tulleet kysymykset, ne voidaan esittää myöskin muille asiantuntijoille. Kollega Gilmore, voitteko vastata tähän kollega Kaadenbahin esittämään kysymykseen? Se wait, but... Voi olla, että on parempi kenties odottaa, mutta kovin monimutkaista oli nimenomaan puuttua tähän kysymykseen, että kun tuotetaan laittoman kauppaan tuotettua tupakkaa, Äh, ne kuitenkin myydään sitten laittomia kanavia pitkin, sitten on näitä väärännettyjä, sitten on aivan oikeita merkkejä, jotka joko tuotetaan liian suuressa määrin ja tiedetään, että ne valuvat sitten rajan yli. Nämä ovat ne päätavat. Suuri osa tupakoitsijoista tietäisi, polttaako laitonta vai laillista tuotetta. Tämä varmaan yleisellä tasolla vastaa kysymykseen. Yeah, thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia kollega Gilmore näistä saamistamme tiedoista. Ja seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron Europolin edustajalle Howard Pule. Olkaa hyvä. Good morning. Um, thank you. Hyvää huomenta. Kiitos kutsusta ja kiitos talousarvion valvontavaliokunnalle siitä, että sain kutsun tulla puhumaan tähän seminaarin hyvin tärkeästä aiheesta. Minä itse olen ollut tulliviranomaisen palveluksessa rikoksia tutkimassa. Sitten olen ollut myös yhteysupseerina, maan edustajana ja viimeisen viiden vuoden ajan ollut tässä roolissa Europolissa erityisasiantuntijana. Toimin itse eh, analyys, eh, analysaattoreiden ja asiantuntijoiden tiimissä, jolla pyrimme auttamaan viranomaisia taistelemaan laitonta tupakkakauppaa ja terrorismiryhmittymää vastaan. Mitä Europol sitten tekee? Europol on EUn lainvalvontaviranomainen, myös eh, tiedusteluviranomainen me erikoistumme nimenomaan rikollisuutta käsittelevän tiedon keruuseen ja raportoimme sitten lainvalvontaviranomaisille ja muille kumppaneillemme. Yksi toimintamme keskipisteistä on se, että vaihdamme tietoa turvatusti. Meillä on turvattu sähköpostijärjestelmä SIAM, samassa rakennuksessa olevat henkilöt voivat tätä kautta viestiä niin ikään muihin viranomaisiin ja jäsenvaltioihin voidaan luottamuksellisesti olla yhteydessä. Meillä on myös yhteisöupseereita Europolissa, jotka ovat ikään kuin silmämme ja korvamme ja, ja väylämme lain valvontaviranomaisiin. Päivittäinen työmme on sellaista, että tuemme sekä operationaalisesti että strategisesti äh, tiedonkerussa ja lainvalvontatyössä. Europol Euroopan tehtävät kattavat vakavat rikollisuuden muodot, järjestäytyneen rikollisuuden muodot ja terrorismin toimimme Haagissa. Tässä näette rakennuksemme, tarkennuksemme. Europol pyrkyy toimimaan asiantuntijoiden, analysaattoreiden tiiminä. Toimimme jäsenvaltioissa, mutta totta kai myös niiden ulkopuolella. Tällä kalvolla näette tärkeän luvun 71. Meillä on 71 lainvalvontaviranomaista tässä mukana. Aiemmin Europolia pidettiin poliisiviranomaisten yhteyspisteenä. Nyt meillä on 145 yhteistyö kumppania ja tämä nousee todennäköisesti 180. Tämä on ainutlaatuinen rakennus siinä mielessä, että näin paljon toimijoita on samassa rakennuksessa. Matkustusaikaa ei haaskaannut, teemme työtä englannin kielellä – ja hyvin helposti saan yhteyden eri maiden kollegoihin. Tiedämme, kuka tarvitsee mitäkin, tiedustelu näin jatkuu ja sitten tässä työssä voidaan auttaa. Europol pyrkii taistelemaan rikollisuutta vastaan viranomaisten yhteistyöllä. Siellä on poliisiviranomaisia, tulliviranomaisia, santarmeja, äh, talousrikollisuutta tutkivia poliiseja, veroviranomaisia, rajavartiolaitosta, maahanmuuttoviranomaisia. Eli tätä kautta pyrimme yhteistyöllä taistelemaan rikollisuutta vastaan. 28 jäsenvaltiota on mukana tällä hetkellä. Meillä on myös 10 äh, kolmatta osapuolta mukana näissä yhteyspisteissä. Tällä hetkellä meillä on 12 yhteistyösopimusta järjestöjen ja maiden kanssa ja näin voimme vaihtaa näiden maiden ja järjestöjen kanssa tietoja. Tämän lisäksi meillä on 20 strategista sopimusta maiden ja järjestöjen kanssa ja niiden kautta voimme vaihtaa tietoa yksityiskohtaisista toimintatavoista, mutta ei henkilökohtaista tietoa tässä yhteydessä. Minun tiimeni on yhteydessä kolme muuhun tiimiin. Me toimimme talousrikosryhmässä ja muut ryhmät keskittyvät ALV-tyyppiseen rikollisuuteen, kun tuotteita tuodaan EUhun. Sitten meillä on tekijä- ja teollisoikeusrikollisuutta ja sitten euron väärentämiseen puuttuvaa toimintaa. Kun analysoimme rikollisuutta, niin aina sitten kahdeksan tunnin välein tietoja yhdeltä rikollisuuden alalta äh, vertaillaan toisen alan tietoihin. Meillä on 23 muuta tiimiä tekemässä tätä samaa työtä. Eli aina kahdeksan tunnin äh, määräajoin yhdistämme tietoja, vertailemme tietoja. Tämä on tiedonkeruussa hyvin tärkeä metodi. Voimme yhdistää tietoja koskien henkilöitä, ajoneuvoja, yrityksiä eri maista, eri viranomaisten tietolähteistä ja eri rikollisuuden aloilta. Jos katsomme laitonta tupakkakauppaa, niin olen ottanut Star-hankkeesta tässä tietoja. Miksi on niin tärkeää Europolin olla mukana? Oikeastaan syy sille on se, että tämä tarkoittaa tulon menetystä. 2012 on arvioitu, että 2,3 miljardia euroa on hävitty tulon menetyksenä. On valtava tuottomahdollisuus jos on mukana salakuljetuksessa. Me näemme nämä varat sellaisena, että se mahdollistaa rikoksen, rikollisuuden muilla aloilla. Päivittäisessä me näemme yhteyksiä huumekauppaan, asekauppaan, rahanpesuun, tämän tyyppiseen rikollisuuteen. Tiedustelutiedon kerääminen on kovin tärkeää sen takia, että UNODCn tietojen mukaan vain 2 prosenttia kuljetuksesta, kauntikuljetuksesta vuosittain tarkastetaan. Tämä ei tietenkään vähennä kokonaissalakuljetuksen määrää, mutta yritetään kuitenkin saada kiinni ne rikolliset tämän takana. Minun tiimini pyrkimyksenä on puuttua tupakkakaupan taustalla toimiviin rikollisverkostoihin. Jos sinne yletymme, niin voimme minimoida haittaa yhteiskunnalle. Pyrimme saavuttamaan nimenomaan ne tahot, jotka tästä rikollisuudesta hyötyvät, jotka saavat ne suuret rahat. Sitten meillä on lainvalvontasykli, jossa yhdistetään monitieteellisyyttä rikollisuutta vastaan. Olemme kaksi vuotta nyt tässä viimeisimmässä syklissä tehneet tätä työtä ja keskittyneet valmisteveroihin. Meitä on pyydetty myös laajentamaan tupa, työ, työtämme tupakasta niin, että ottaisimme huomioon kaikki valmisteveropetokset. Jäsenvaltiot pyytävät, että tutkimme myös alkoholipetoksia. Meidän mielestämme tärkeä osa lain valvonnassa on toimia niin, että mahdollistamme poliisien työn tiedustelutiedon keräämisen kautta. Tässä avoimista lähteistä, kaupasta, yrityksiltä keräämme tietoa, jotta lainvalvontaviranomaiset saavat paremman kuvan ongelman luonteesta. Ja näin viranomaiset voivat sitten käyttää rajallisia resurssejaan tiedustelutiedon perusteella, jotta haitta yhteiskunnalle voidaan minimoida. Ihmisiä voidaan äh, koota yhteen puhumaan näistä ilmiöistä, järjestää kokouksia ja tukea heidän työtään ja jatkaa analyyttistä tukitoimintaa. Tällä hetkellä meillä on 26 jäsenvaltiota mukana jäseninä. Viimeisimpänä liittyi ennen joulua velkiä mukaan. Tämä ei ole pelkästään EUta koskeva ongelma. Meillä on myös kuusi litännäisjäsentä EUn ulkopuolelta. Teemme läheistä yhteistyötä myös esimerkiksi Eurojustin kanssa organisaationa. Se tarjoaa meille rajat ylittävissä oikeuskysymyksissä asiantuntijuuttaan. Meillä on myös käynnissä oleva prosessi, jolla pyrimme saamaan mukaan Yhdysvaltain elintarvikeviranomaiset ja myös Olaf Haluaisin oikeastaan korostaa neljää laittoman tupakkakaupan aluetta, jotka kuuluvat meidän toimialamme. Yleensä perehdymme mm, väärennettyihin tuotteihin, jotka näyttävät olevan oikeilta hiljan. Niitä on tullut Kiinan sijaan lähempää ja näin lainvalvontaviranomaisille jää, enemmän, jää vähemmän aikaa puuttua tilanteeseen. Kiinasta tuotaessa jää aikaa kolme neljä viikkoa, mutta jos rekka tulee sitten EUn rajan yli, niin tällaista ylellisyyttä kuin aikaa ei ole käytössä. Sitten nämä halvat laittomille, laittoman kauppaan tuotetut tupakat, mitä tuotetaan lähinnä Lähi-idässä, ne ovat huomattava ongelma tällä hetkellä. Ne näyttävät merkkituotteilta, mutta ne ovat kopioituja Eli tässä kyse on todennäköisesti myös tavaramerkkirikoksista. Sitten laittomat tehtaat, järjestäytynyt rikollisuus järjestää omia verkostojaan Eurooppaan. Tämä aiheuttaa valtavasti haittaa. 6 700 000 euroa yleensä tarvitaan ja sitten rekoilla kuljetetaan tuotteita, vahva vartiointi salaisessa paikassa ja tupakkaa tuotetaan tilausten mukaan. Tässä ei tarvitse ylittää rajoja, vaan tuodaan vain raaka-aineita, jotta voidaan sitten savukkeita valmistaa. Yksi syy, miksi takavarikkojen määrä on pienentynyt todennäköisesti, on se, että oikeastaan tämä on noussut esille useammasta jäsenvaltiosta – mahdollisesti. Tähän liittyy myös valmisteveron valvontajärjestelmän muutokset. Savukkeita voidaan laillisesti tuoda EU, niin niitä voidaan siellä liikuttaa erilaisten transitjärjestelyjen kautta, mutta jos ne sitten siirretään muualle kuin oli tarkoitus, niin sitten kukaan ei maksa veroa. Ja tämä voi olla mahdollinen syy sille, miksi takavarinkojen määrä on pienentynyt, koska ei ole enää tarvetta salakuljetukselle. Voisin korostaa siitä esimerkkinä sitä työtä, jota olemme Europolissa tehneet, toivottavasti tämä konkretisoi aihetta. Meillä on Ranskan tulliviranomaisten tapaus. Kyseessä on jäsenvaltion ajama asia. Europolilla ei ole täytäntöönpanovaltuuksia. Me emme voi lähteä pidättämään ihmisiä, mutta jos jäsenvaltio pyytää meiltä apua, niin sitten voimme toki tarttua toimeen. Teimme Eurojustin kanssa läheistä yhteistyötä tässä esimerkissä tupakkaa tuotiin Ukrainasta laittomasti Ranskaan ja sitten oli takavarikko 7 miljoonaa, varsin suuri määrä yhdessä takavarikossa, mutta ei riittävä määrä. Ja sitten oli kaksi kuljetusta, jotka liittyivät tähän. Ja tässä vaiheessa me tulimme mukaan kuvaan. Yrimme, pyrimme saamaan tietoa, tiedustelutietoa, katsoimme, mitä yrityksiä tässä oli mukana. Ja yhdistimme nämä tiedot Ranskan viranomaisten keräämiin tietoihin. 2012 kesäkuussa kuuden jäsenvaltion kanssa järjestimme kaksi toimintapäivää. Meillä oli operaatioyksikkö ja myös liikkuva yksikkö. Liikkuva yksikkö tarkoittaa käytännössä läppäriä, jolla on sitten etäyhteys Europolin tiedostoihin. Tästä koordinointiyksiköstä me avustimme 150 tulli, poliisiviranomaista, oikeusviranomaista kentällä, jotka tekivät kotietsintöjä, pidätyksiä ja äh, takavarikkoja. Tietysti teknistä välineistöä tarvitaan näissä kotietsinnöissä ja teimme myös äh, teknistä rikostutkintaa tämän välineistön suhteen. Yksi menestyksen ydin tässä oli se, että saimme analyyttistä apua hyvin varhaisessa vaiheessa ja äh, euro just nimenomaisesti korostaa tätä ulottuvuutta. Ranska sitten antoi tuomion kymmeneksi vuodeksi salakuljetuksesta ja tämä oli hieno tulos Ranskan kannalta ja olemme ylpeitä siitä, että olimme mukana tässä operaatiossa. Tämä on varmaankin myös ennätys, kun ajattelemme tupakan salakuljetusta. Ja tämä oli hyvin hoidettu tapaus äh, Ranskan johdolla, jossa Europol ja Eurojust olivat äh, avustavassa roolissa. Nämä ovat sellaisia palveluita ja tukitoimia, joita me voimme tarjota tiedonkeruu jo alusta saakka, interventio, koordinointi. Ja sitten kun epäilty saatiin kiinni, niin hänellä oli se tarina, että hän oli perheensä kanssa käynyt Dubaissa ja sanoi ollensa siellä lomalla. Kun sitten teimme teknistä rikostutkintaa ja valokuvasimme ja tutkimme, missä hän oli ollut ja hän oli käynyt siellä paikan päällä toki Arabi, yhdistyneessä Arabian kunnissa ja siellä tehtaassa. Ja tässä viimeisin kuva, tässä näette tällaisen liikuvan yksikön, eli käytännössä siis läppärin. Ja sitten meillä on myös väline, jota käytetään teknisen rikostutkinnan apuna. Tämä laite yhdistetään kännykkään. Jos vaikkapa on rekkakuski, jolla on lastina salakuljetettua tupakkaa, niin saamme tietoja tästä kuljetuksesta. Näin voimme tukea tutkijoita ja korostaa heille niitä aloja, joita he voisivat tutkia, vaikkakaan eivät vielä toistaiseksi ole tutkineet. Yritämme saada tietoa lukuisista lähteistä. Meillä on myös tällainen avoimen tiedon hanke, on tiedustelutietoa, jota meille ei ole raportoitu, mutta niitä on kuitenkin saatavissa avoimista lähteistä. On tärkeää, että käytämme erilaisia lähteitä, kauppan omia lähteitä, myös yksityiset teollisuuden alat voivat sitä meille tarjota, totta kai lainvalvontaviranomaiset. Yritämme tarkistaa nämä tiedot, jotta voimme antaa lainvalvontakumppaneillemme parhaat mahdolliset tiedot heidän käyttöönsä. Niin kuin totesin, yrimme yritämme saavuttaa järjestäytyneen rikollisuuden toimijat. Ja kun teemme rinnakkaista työtä, niin voimme todella puuttua järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Siellähän toimitaan todella voiton hakuisesti. Meillä on myös syyttäjä ja tutkija, verkosto, joka nimenomaan puuttuu tähän tulopuoleen Johtopäätöksenä toivon, että tämä selkeyttää Europolin roolia ja sitä merkittävää roolia, joka tiedustelutiedolla on järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Puhuin 15 minuuttia, mutta toivon, että jäsenet voivat vierailla Europolissa ja saada lisätietoa siitä, miten me siellä toimimme. Se voisi antaa teille tarkemman käsityksen tilanteesta. PIF-aloitteen kaltaiset hankkeet ovat hyvin tärkeitä, koska kun kyse rikollisuudesta, joka vaikuttaa EUn taloudelliseen etuihin. Tätä kautta voimme saada karkotteita, pelotteita, äh, kun torjumme tämän tyyppistä toimintaa. Tämän tyyppiset aloitteet ovat meistä myönteinen askel eteenpäin. Kiitoksia. Yritän vastata minulle esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Mr. Oikein paljon kiitoksia kollega Pew tästä erittäin mielenkiintoisesta selvityksestä. Ja Haluaako Bart aloittaa keskustelun? Kyllä, toden totta. Paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Tämä oli hyvin selkeä, suoraviivainen. Tästä laittomasta kaupasta te viittasitte neljään asiaan, eli nämä illicit whites, laittomat yritykset, jotka tuottavat tuotteita unionin alueelle. Ja sitten neljäs ala, eli tämä valmistevero alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmä. Te sanoitte, että Tälläkin on ollut vaikutusta salakulutusten määriin. Voisitteko kertoa enemmän tästä EMCS? Tämähän liittyy läheisesti lainsäädäntöön, joka on myöskin meidän leipätyötämme. Ehkäpä seuraavalla parlamentaarisella kaudella me voisimme olla uuteen eurooppalaiseen, Euroopan komission yhteydessä ja pyytää, että tällä saralla tehtäisiin vielä enemmän. Paljon kiitoksia. Seuraavana Inge Gressler. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä yhteistyö Olafin kanssa, siihen viittasitte. Miltä se näyttää käytännössä? Te sanoitte, että ei ole vielä mitään kirjallisesti sovittu, mutta me olemme kuulleet, että sopimus on viittavaille valmis, eli voisitteko kertoa tästä ritiristaisesta tiedosta? Ja mikä on tämä Olafin kompetenssi? Olafin rakenteita on muutettu melko lailla, ja hyviäkin puolia on lähdetty karsimaan ja heikentämään erityisesti tämä tupakka asioihin pere, perehtynyt yksikkö, niin se on vesittynyt oikeastaan kokonaan. Mikä on teidän kantanne? Kiitoksia seuraavana kollega Söderkaan. Kiitos. Mä vähän niin jatkoa aikaisemmalle niin... Voitteko sanoa jotain, missä määrin kontrolli eri EU-maissa vaikuttaa riskiin, riskiin että laittomat tuottajat laskevat tuotteita markkinoille laittomasti. Tämä herättää ajatuksia, että tupakkatehtaita suljetaan maissa, joissa on tehokas valvonta, ja että ne muuttavat niihin osiin eu joissa katsotaan, että valvonta on vähemmän tehokasta. Ja minä pyrin saamaan tietää, onko jotain konkreettisia juttuja tässä vai onko tämä nyt vain ihan minun epäilyäni. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Siinäpä kolme erittäin tärkeää kysymystä. Kollega Piu, olkaa hyvä. Okay, the first question. Ensimmäinen kysymys, joka liittyy valmisteveron valvontajärjestelmään lainvalvonnalla on yleensä ikkunansa, jolloin se tarkastelee tätä liikettä. Tämä ei ole tällainen track and trace-järjestelmä. Me näemme, milloin merkintä on tehty, jos minä tuon. Teen ilmoituksen, että tuotteet ovat tulleet varastoon ja sanon, että ne menevät jonnekin muualle. Ja jos meillä on rikosryhmä ja olen osa tai järjestelmää, liittyen tähän järjestelmään, voimme tämän, että tavarat ovat lähteneet, vaikka ne eivät ole lähteneet. Ja silloin valmistaveroja ei tarvitse merkitä. Olemme nähneet ja järjestäytyneet rikollisuuden soluttautuneet tähän lisäjärjestelmään ja ne ovat tehneet vääriä merkityksiä ja ne pyrkivät toimimaan tässä tutkan alapuolella. Jäsenvaltioiden hallinta myös vaihtelee, joten myöskin vakuudet valmistevero tuotteille mainitsevat mutta tämä vaikeuttaa lainvalvonnan seurantaa. Okay. Um, with regards to Olaf, um, there's no need... Ol Olafin suhteen me emme tarvitse kommunikointia no, periaatteellista sopimusta. Meillä on Euroopan neuvosto so, kautta sopimus, joka luo meille tällaisen juridisen käytävän, että MPACT-sopimuksen kautta tehty Äh, äh, moni monialainen rikoksen vastainen järjestelmä Olafia on pyydetty tuota verovalmistelu rikollisuuteen avainpartneriksi. Ja meillä oli lokakuussa kokous, jossa Olaf päätti liittää tähän Smokin äh, avaintoimintaan. Olafille lähetettiin tällainen toteutettavastutkimus 20. joulukuuta olla sitten toteuttaa tutkimuksen osa, että kertoa, mitä se voi kertoa tähän SMOG-projektiin ydinosaan ja mitä panoksia se tarjoaisi. Tämä tutkimus menee sitten ryhmän jäsenvaltioille äänestykseen. Ja kun se prosessi on ohi, me muodollistamme Olfin liittymisen tähän SMOGin ydinosaa, mikä on se tiedon ja henkilödatan vaihdon ja läheisemmän, paljon läheisemmän yhteistyön. Mitä Olafin ää, a, keskinäisen avustuksen tiimeihin, ne paljon verot, ää, tulitiimejä ja me usein otamme osaa siihen. Me tarvitsemme usein tämän liikkuvan toimiston ja yritämme auttaa paikan päälle. Meillä on tällainen operaation johtoyksikkö me kiinnitämme huomiota erityisiin tuotteisiin, tuotemerkki, tupakkarikokset. Me olemme usealla alalla yhteistyössä, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä esimerkiksi tiedonvaihdossa tupakka-alueella. Kysymys on siis sitä yksiköstä, jonka kanssa ollaan yhteistyössä. Se vaihtelee. O vaikea sanoa, että yhteistyössä olisi vain yksi säätövoimassa, mutta etenemme hitaasti. No, mutta valitettavasti hidasta se on. Esimerkiksi aina häviäjät tässä ovat EU-jäsenmaat. Nämä aina, jotka hyötyvät, ovat järjestäytynyt rikollisuus ja sen jäsenet, jotka hyötyvät näistä tiedonkulun esteistä. Um, the final question was on... Viimeinen kysymys. Tämä tehtaat, mitä meillä konkreettinen. Oletan, että kysymys koskee laillisia tehtaita, kyllä. Minulla ei ole mitään tilastoja tai keissejä, jotka liittyy äh, laillista tehtävistä, jotka vaihtavat äh, yhdeltä oikeusalalta toiselle. Me keskitymme äh, laittomiin tehtäisiin, josta järjest, jota järjestäytynyt rikollisuus perustaa, mutta puhuja kysyi laillista tehtäistä. Toivottavasti tässä on kolme käsiteltyä, mutta jos muita kysymyksiä on, niin... Mutta otan myös muita vastaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia, kollega Pugh. Saanko esittää teille yhden kysymyksen? Committee, there was... En muista nyt kuka, mutta meidän valiokunnassamme esitettiin epäily sen suhteen, että tiedon vaihto Olafin ja Europolin välillä tai jäsenvaltioiden lainvalvonta viranomaisten kanssa voisi olla heiko lenkki tässä taistelussa salakuljetustoimintaa vastaan, koska siellä voisi tietovuotoa tapahtua. tapahtua. Voisiko tälle löytyä perusteita? Can I just clarify your, your meaning? Voinko vielä selventää? Tarkoitatte tietoa tupakan valmistajilta, joka tulee Olafille ja Europolille? Es, et... Uh, jos muistan oikein, niin lainvalvontaviranomaiset kokoustavat ja tupakkateollisuuden läsnä ollessa siellä keskustellaan yhteisistä strategioista laitonta kauppaa vastaan. Onko teillä mitään tietoa siitä, että näistä kokouksista voisi tämä laiton kauppa ikään kuin vahvistua. Kollega Gilmorin esityksestä on käynyt ilmi, että tupakkatuottajien intresseissä voisi olla myöskin osallistua tähän laittamaan kauppaan. Eli minkälainen hyöty tupakkateollisuudella on näistä yhteisistä kokouksista? Olemme säännöllisesti yhteydessä tupakavalmistajien herät kutsutaan kokouksiin, mutta siellä on kyllä avoin ja suljettu osuus. Tämä on hyvin tärkeä tiedonlähde. He tuntevat alan ja reitit läpi kotaisin. Minä tutkijana otan ne tiedot, joista on hyötyä ja, hyötyä ja käytän kaiken eh, hyödyllisen mistä tahansa lähteestä, mutta totta kai tämä tehdään myös eh, jäsenvaltiolta saadun tiedon suhteen lainvalvontatarkoituksessa. Meillä on tärkeitä tietolähteitä tupakkayhtiöissä ja en varmaankaan voisi tuottaa yhtä hyviä raportteja, jos en käyttäisi tietoa, jota näistä lähteistä saan. Tämä on tärkeä aspekti tekemässämme työssä ja jotta olisin nämä tiedot huomiotta, niin en tekisi parasta mahdollista raporttia aiheesta. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt vielä Inge Gressle. Niin, kyllä minäkin pohdin tätä tietokysymystä. Mitä tietoja te oikein saatte? Sellaisia tietoja, joita pyydätte tai voitte pyytää tupakkavalmistajilla vai tarjotaanko ne teille noin vain? Ja mihin perustuen, mihinkä oikeus perustaan tämä nojautuu tämän tietojen välittäminen? Muita ilmeisesti, muita puheenvuoropyyntöjä ei ilmeisesti enää ole. Haluaako kollega Florence kysyä vielä jotain? Ilmeisesti ei, joten kollega Pew ehkäpä voisitte vastata kollega Gresslin esittämään kysymykseen. Europolilla ei ole mitään juridisia sopimuksia tai minkälaista yhteisymmärrystä tupakan tuottajien kanssa. Kenenkään. Me keskustelemme asiasta, joka kiinnostaa meitä saadaksemme tästä tietoa, heillä on tiedustelutietoa palveluntarjoajilta joka voi olla hyödyllistä. Jos teollisuus antaa informaatiota, me pyytäisimme jäsenvaltiota lähettämään sen panoksena meille. Pyrimme tarkistamaan ja luokittelemaan informaation, jonka saamme. Mä antaa rajoitettua palautetta edes ollenkaan, niin uskomme, että tupakat yritykset ymmärtävät, että monet juttumme ovat luottamuksellisia – joten informaatio kulkee vain yhteen suuntaan Interpolin sisällä. Me, me haluamme parhaan tiedustelukuvan, jotta laivalvonta voi kohdentaa toimintansa järjestäytynyttä rikollisuutta kohtaan mahdollisimman tehokkaasti. Siihen kuuluu kaupan ala, laivalvonnan informaatio, semmoinen informaatio, jota me emme saa nyt esimerkiksi SIG-infoa. Tämä on tietokanta, joka on lainvalvontaa, tu- tupakan tarjontaa, työkalu, joka se kuvan keisestä, tai mennä, jota Interpolille ei kerrota. Se antaisi paremman kuvan siitä, mihin meidän pitäisi perä. Tai voisimme käyttää sillä jäsenvaltioiden suuntaan, olette tehneet ää, takavarikon tämän Olafin hallinnoimaa dataa. Voisimme saada yksityiskohdat. Mutta onko tämä ja ajoneuvoja, kansallisuuksia? Miksi he ne tupsahtavat esille jossain? Tyhjät paketit voivat auttaa meitä selvittää miksi tietyt brändit toimivat tietyllä alueella. Tämä on tärkeä osa sitä lupalapeliä, jota työssä me tarvitsemme. Ja, eine Nachfrage noch von der Frau Kessler. Kollega Kessler vielä yksi tarkentava kysymys. Jontas. Niin Kiehtovaa, kiehtovaa. Me emme oikein tiedä, että kuka on ongelma ja kuka on ratkaisu. Kollega Gilmore sanoi, että 25 prosenttia salakuljetuksesta tapahtuu tupakkateollisuuden toimesta. Jos he ovat osa ongelmaa ja sitten päättävät myöskin ratkaisumallista, niin tuskinpa tämä yhtälö oikein toimii. Joten voitteko vahvistaa nämä kollega Gilmorin antamat tiedot, eli 25 prosenttia salakuljetuksesta on tupakkateollisuuden toteuttamaa. Miten reagoitte siihen? Jotain pitää varmaankin tehdä, jos todellakin uskottavasti halutaan asiaan paneutua. Niin, muita kysymyksiä? Kollega Kadmach. No, otetaan muutama kysymys ja sitten vastaus. Äh, Vähän samaan suuntaan kuin kollega Gressle jos vain niin sanotusti 25 prosenttia salakuljetuksesta toteutuu teollisuuden kautta, niin ketkä vastaavat tästä 75 prosentista? Eli kun puhutaan raakatupakasta, niin ovatko silloinkin viralliset jakelijat mukana, eli että laittomat virrat toteutuvat laillisia verkostoja kautta, ja aina uudestaan ja uudestaan kuulee väitteitä, että suuret yritykset tuottavat tietoa enemmän kuin te, ja että myöskin tupakkaa tuotetaan paljon enemmän kuin tarvetta olisi, ja sitä kautta sitten tuotteita on tarjolla ja ikään kuin innostetaan tupakkateollisuutta tuottamaan enemmän kuin tarvetta on. Kiitoksia sitten JTIin edustaja. Olkapa hyvä. Anteeksi, imperialin edustaja siis. Niin, minä olen Adrian Walsh ja olen Imperial Tobacco lakiasiantuntija. Valvon lain noudattamista me näemme, että todella olemme osa ratkaisua, ei suinkaan osa ongelmaa. Käsittelin erästä tiettyä, tiettyä merkkiä, jota tulee Ukrainasta. Me teemme yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa Euroopassa, mukaan luettuna Olaf ja myös jäsenvaltioiden viranomaiset. Jos sallitte, niin toteaisin vielä, että esimerkkinä tästä Meillä on ollut eri puolilla maailmaa äh, operaatio, äh, jotta saamme tietoa siitä, mistä laittomat tuotteet tulevat. Olemme tehneet Olafin ja Belgian tuliveranomaisten kanssa yhteistyötä ja ja, Venäjä, ja, äh, ja Kiinasta tulleita väärennettyjä tuotteita on tätä, tässä operaatiossa takavarikoitu ennen näkemätön määrä. Meillä oli myös Kiinan ohjelma tässä mukana, kun epäilyt lähtivät Kiinasta. He tulivat Bryggen Belgiassa ja tiedot välitettiin Olafille 2011 eh, ja sitten Olaf teki työtä Belgian tuliviranomaisten kanssa ja sitten tunnistettiin myös samalla aluksella kaksi muuta konttia tässä yhteydessä. En ole asiantuntija sen suhteen, miten lainvalvontaviranomaiset tekevät työtään, mutta lopputulos oli se, että tehtiin useita pidätyksiä, 160 miljoonaa äh, väärennettyä saavuketta ja 19 konttia väärennettyä äh, hajuvettä takavarikoitiin huomattava määrä rahaa. Tämä oli konkreettinen hyvä esimerkki siitä, kun lainvalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä. Tupakkateollisuudesta on paljon puhetta, mutta kyllä meillä on myös hyviä aivan legitiimejä tupakkayrityksiä, jotka tekevät hyvää työtä laittoman kaupan kitkemiseksi. Meillä on muitakin esimerkkejä, jotka tukevat sitä, että me todella olemme osa ratkaisua eikä suinkaan osa ongelmaa. Florence. Kiitos ja lopuksi vielä kollega Florence. Niin, paljon kiitoksia. Saan vielä ryhmäni puolesta toimia varjoesittelijänä käsiteltäessä tätä aiheeseen liittyvää direktiiviä. Suurella tyytyväisyydellä voin todeta, että te uskotte olevanne osa ratkaisua. No, toivotaan niin ja pelätään pahinta, mutta minusta kuitenkin näyttää siltä, että kyllä tupakkateollisuus tässä on mukana kyllä ihan isona tekijänä ja siksi heihin ei voi luottaa. Yli 20 vuoden ajan olen täällä käsitellyt tupakkakysymyksiä ja kyllä minua ei ole koskaan, minulle ei ole koskaan valehdeltu siinä määrin kuin nyt. Ja mitä hienommat puvut on päällä, sen vaarallisimpia nämä heput ovat. Ja minä voin kertoa lainvalvonta viranomaisille vain sen verran, että teidän pitää vain saada kunnon kalat onkeen. Teidän pitää katsoa esimerkiksi, mitä Italiassa tapahtui tämän roskaskandaalin tiimoilta. Silloin kun tämä saa mediaan näkyvyyttä, niin silloin asiat toimivat ja näin pitäisi toimia myöskin tupakkapuolella. Ja minä en voi ymmärtää seuraavanlaista asiaa. Silloin kun keskustellaan tästä jäljitettävyydestä, niin Saksan tulliviranomaiset antavat aika lailla ristiriitaista tietoa. Mitä tietoa teillä on? Ovatko viranomaiset todellakin yhteistyöhalukkaita? halukkaita? vai eivätkö he kykene toimimaan laisinkaan, kun resursseja ei riitä yhtään mihinkään? Eli minkälaisia näkemyksiä teillä on tähän liittyen? Oikein paljon kiitoksia. Muita kommentteja ei ilmeisesti tule, joten kollega Pew, olkaa hyvä. Um, I think the first question from... Ensimmäinen kysymys tohtori Kressleltä oli aitojen tuotantolukujen varmentaminen. Europol ei ole tilastobisneksessä tai takavartidataa bisneksessä. Me analysoimme tiedustelutietoja, jotka liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Valitettavasti en voi todentaa näkemiämme tilastoja. Me, me lähden tästä Star datasta 12,5 miljoonaa ja teillä olisi ehkä alle ehkä teollisuus on parhaassa asemassa tuota dataa, jos on eri mieltä, niin sitten tilanne on hankala. Sitten tupakkatuotteista. Jos perustetaan laittamaan tehtaan, monet tuotteet ovat kaksoiskäyttötuotteita. Voi tuoda jotain, jota voidaan käyttää tupakassa, tupakan tuotannossa, mutta muussakin. Joten ne ovat rajoitettu, niin niihin ei liity rajoitettuja tai säätelyä. Tätä vastaan lainvalvojan on hankala taistella. Ja savukkeissa äh, siinä yhteydessä aika paljon ääniä kuulee, että tämä raaka tupakkapuoli on hankalasti kontrolloitavista. Siihen ei yleensä liity tuota veroa. Ja lainvalvonta taas liittyy nimenomaan tähän tullipuoleen hankalampaa seurata näitä yksittäisiä ainesosia ja niiden tuottajia, koska useampia komponentteja käytetään monessa tuotteessa, tuoteryhmässä. Ja sitten ymmärsinkö oikein yhteistyön Saksan tullin kanssa? Onko näin, herra Florence? Silloin kun mietintöä olin laatimassa, niin Saksan tulliviranomaisilta kuulin, että tämä komission lähestymistapa ei sopisi heille ja he eivät voisi osallistua tähän työhön. Myönnettäköön, että tämä on yhden tullin viranomaisen eikä koko tulli järjestön puolelta annettu tieto. Eli jos nyt tiedustelisin teiltä, että minkälaiset suhteet tai yhteydet Saksan tulliviranomaisilla on teidän organisaationne? We have a... Meillä on Uh, Europolissa tullirikollisuusyhteisviranomainen Saksasta. Ja ymmärtääkseni ennen omaa aikaa, niin hän on ollut myös siellä. Meillä on yhteistyö jonnekin alueiden kanssa parempaa kuin toisten yhtenäistä lähestymistapaa ei näytä olevan. Yhteistyö joidenkin kanssa on hyvää, joidenkin kanssa vähemmän hyvää. Jokaisessa jäsenmaassa työskentelen, äh, joka kanssa työskentelen, äh, on parantamisen varaa. Yksi ongelma, että laivavat voi käyttää niin monta kanavaa. Ja kun nämä kanavat on luotu, ne eivät sitten keskenään kommunikoi, mikä on ongelma. Näitä jäsenvaltioiden suhteen tämä vaihtelee myös sen suhteen, kenen kanssa on ollut aikaisempi hakemussuhteita jollakin laivaavata virastoilla on paremmat suhteet tässä tietyssä maassa A. Esimerkiksi saattaa olla hyvässä tulliyhteistyössä ja huono, huonompi yhteistyö poliisin kanssa. Tilanne voi olla toisenlainen toisessa jäsenmaassa. Meillä on yhteistyötä jotakin hyviä keissejä. Haluaisin nähdä enemmän, ei ainoastaan Saksasta, vaan kaikista jäsenmaista, jos mahdollista. Tässä Euroopalla voi toivottavasti tuota heidän taistelua. Se meidän roolimme jäsenvaltioiden tutkinnan tuki. Kun jäsenvaltio ottaa meidät mukaan, me emme nappaa tutkimusta heiltä, vaan tuemme sitä. Ja sitten puhuttiin tupakkatuottajista, että tätä muist, näitä yhteisymmärrysmuistioita, kun meillä on tällaisia muistioita meillä on, meillä on, meillä on tällaisia yhteisymmärryksiä internetpalveluiden kanssa. Me emme ota mitään rahaa vastaan, mutta meillä on ammattomaiset suhteet. Ja suhteet vahvistuvat. Mutta tällainen lähestymistapa säilyttää meidän puolueettomuutemme. Okei. Okay. Thank you very much. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia, kollega Pew näistä antamistanne vastauksista. Ja nyt olemmekin jo aika lailla aikataulun mukaisesti asioita käsittelemässä. Nyt seuraavaan vierailija luennoitsijamme kollega Bartlomietski. Hän kertoo meille tupakan laittomasta salakuljetu kaupasta itärajalla. Ja kunhan tekniset valmistelut ovat kunnossa, niin te voitte sitten aloittaa esityksenne. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie i możliwość e, Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat. Kiitokset tästä kutsusta tähän erittäin korkeatasoiseen ja tärkeään kokoukseen. Minä tulen siis kertomaan teille ulkorajoilla tapahtuvasta laittomasta kaupasta. Tässä olemme tehneet yhteistyötä varsovalaisen professorin kanssa ja me olemme keskittyneet kahteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että mitä tapahtuu unionin itärajoilla ja miten laittoman kauppaan yritetään puuttua. Niin, itäraja, te tiedätte, että se on pisin unionin ulkoraja. Ja laittomasta kaupasta eniten kärsii juuri Puola, koska sieltä on lyhin reitti unionin alueelle ja helpoin väylä saada idästä tuotteet unionin alueelle – Eli itärajalla on keskeinen rooli ensinnäkin laiton kauppa ja sitten vielä kautta kulku väylä. Hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että viime vuosien aikana Puolassa on voitu taistella menestyksekkäästi laitonta tupakan salakuljetusta vastaan. Tällä hetkellä Puola on johtoasemassa taisteltaessa salakuljetusta ja laitonta kaupankäyntiä vastaan. Sitten jo täällä esille tulleisiin kysymyksiin, mitä tulee näihin lähtömaihin ja reitteihin. Vuosien ajan Puolaan tupakkatuotteet tulevat Puolan itäpuolisista maista, eli erityisesti Valko-Venäjältä. Jokunen vuosi takaperin Kaliningrad, Venäjä, Ukraina olivat keskeisimmät lähtömaat, mutta nyt Valko-Venäjä, sitten Kiina, Arabiemiraatit, niistä tuotteet harvemmin tulevat Puolaan, mutta niistäkin tuotavat määrät kasvavat koko ajan. 60 prosenttia kaikista Puolaan tulevista laittomista tupakkatuotteista tulevat valko -Venäjältä. Ja ihan hiljattain on käynyt ilmi, että kun rajavartiotoiminta on tehostunut, niin me olemme löytäneet uusia äh, väyliä esimerkiksi Itävallan kautta tai jopa kauempaakin, jopa Lähi-idästä tuotteita tulee alueellemme. Mielenkiintoista tämä on. Kuten jo sanoin, niin me voimme olla tyytyväisiä tulliviranomaisten tekemään työhön ja muidenkin tahon tekemään työhön. Tämän työn kautta laitonta salakuljetusta on voitu vähentää. Jäsenvaltiot ovat painostaneet Puolaa tältä osin. Mutta laiton kauppa on muuttanut luonnettaan, eli kun tiedetään, että laiton kauppa on vähentynyt, niin on yritetty kompensoida jollakin muulla toiminnalla, kuten vuonna 2009 uutena ilmiönä on se, että käydään kauppaa kuivatuilla tupakan lehdillä, ja nehän eivät kuulu asetuksen soveltamisalan piiriin, eivät ainakaan tähän asti. Eli mitä tulee tupakkakauppaan, niin laittoman kaupankäynnin osalta on siirrytty lähinnä tupakan lehtien kaupankäyntiin. Ja sitten mitä tulee käytettyihin reitteihin, me olemme tyytyväisiä annettuun rahoitukselliseen tukeen, koska sen avulla on voitu asentaa rajaylityspaikoille tällaisia röntgenlaitteita. Esimerkiksi rautatieliikenteen puolella on voitu havaita salakuljetuksen määrän pienentämistä, mutta tietenkin perinteistä postilähetystoimintaa käytetään, eli tätä kautta rikollisjärjestöt yrittävät kompensoida menetyksiä. Eli täytyy olla aina valppaana, jos halutaan menestyksekkäästi taistella laitonta tupakkakauppaa vastaan. Eli meidän täytyy olla valmiina muuttamaan toimintastrategiaa. Täällä viitattiin myöskin siihen, että kyse ei ole vain ja ainoastaan salakuljetustoiminnasta, vaan myöskin siitä, että miten tuotteet kulkeutuvat eteenpäin maan sisällä. Kyse ei ole vain ja ainoastaan siitä, että tuotteet tulevat idästä maahan, vaan myöskin siitä, että Euroopan unionin sisällä tuotteet liikkuvat. Eli meidän täytyy myöskin unionin sisällä toimia. Meidän täytyy muuttaa strategiaamme. Ne, jotka järjestävät tätä salakuljetustoimintaa, niin haluavat selviytyy mahdollisimman pienillä tappioilla. Eli se tarkoittaa sitä, että he toimivat useammin kuitenkin kuljettaen pienempiä määriä. Ja se vaikuttaa asiaan seuraavanlaisella tavalla. Meillä on olemassa tietty raja, jonka ylittyessä tehdään ilmoitus salakuljetuksesta ja tähän on reagoitu. Eli yhä pienempiä ja pienempiä määriä salakuljetetaan, mutta kuitenkin jatkuvasti. Eli niitä ei sitten kirjata mihinkään tilastoon. Esimerkiksi silloin, kun puhutaan tupakkatuotteiden salakuljetuksesta. Me olemme havainneet, että tietenkin tässä on tappiota tulossa esimerkiksi 3,3 miljardia slotia Puolassa on menetetty verotuloina, eli noin tuhat rekka lastillista tupakkatuotteita vuosittain, ja sehän on melkoinen määrä, ja tästä syntyy myöskin melkoisia kustannuksia myöskin kansanterveydellistä näkökulmasta katsottuna, kun tupakkatuotteita käytetään. Sitten vielä pari asiaa, jotka ovat jääneet vielä mainitsematta. Laiton kauppa, se vaikuttaa tietenkin kilpailu asetelmaan. Eli ne, jotka toimivat laittomilla markkinoilla, niin tietenkin kilpailevat myöskin keskenään ja silloin on aika lailla vaikea tarttua tähän itse ongelman ytimeen. Investointeja on toteutettu ja me olemme havainneet, että kyllä aika luovasti toimitaan. Ja sitten mitä täällä on todettu omalta osaltani muutama esimerkki, tämä ylhäällä näkyvä kaavio. Siellä näkyy Puolaa koskeva äh, STAR-kertomuksen tilanne viime vuosien ajalta ja meidän maamme rajavartiolaitos ei ole tunnustanut nämä tiedot. He pitävät näitä lukuja liian korkeina vuosina 2011 ja 2012, koska tässähän huomioidaan myöskin äh, laillinen kaupankäynti. Eli viranomaisilla on hiukan toisenlainen näkemys tilanteesta. Ja me tiedämme, että lailliseen kaupankäyntiin liittyen on huomattu, että rajan tuntumassa on olemassa monia pieniä myyntipisteitä ja myöskin maan sisältä löytyy pienen pieniä myyntipisteitä. Eli kyse ei ole vain ainoastaan tähän rajaan liittyvästä ulottuvuudesta, vaan myöskin maan sisäisestä ulottuvuudesta. Mitä tulee laittomaan kaupankäyntiin, niin sanoin jo, että meillä on erinaisi, erilaisia mahdollisuuksia tämän ilmiön kitkemiseksi. Monia kansainvälisiä sopimuksia on jo allekirjoitettu kuten esimerkiksi tupakkakaupan vastaisen taistelun puitesopimus. Tässä yhtenä toimijana on maailman terveysjärjestö. Lisäksi meillä on tupakkadirektiivi. Siitäkin löytyy tekijöitä, joilla puututaan tähän laittomaan kaupankäyntiin. Moni, molemmista mainitsemistani teksteistä löytyy tämä track and trace lähestymistapa. Maailman tullijärjestön pääjohtaja on ilmoittanut, että keskeisin väline tämän ilmiön vastaisessa taistelussa on juuri tämän tyyppisten sopimusten käyttö. Tämä mainittu pöytäkirja pitää sisällään monia toimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi artiklassa 8 mainittu kansainvälinen tupakkatuotteisiin koskeva valvontamekanismi. Siinä mainitaan, että kaikkiin tupakkatuotteisiin liittyen pitäisi ottaa käyttöön tällainen turvallinen tunnistejärjestelmä, ainakin niissä maissa, joissa tupakkatuotteita valmistetaan. Eli tuotteet merkataan eri tavalla riippuen siitä, onko ne tarkoitettu vientiin vai tuontiin. Eli markkinoiden mukaan tuotteet merkitään. Ja tähän pöytäkirjaan liittyen yksi keskeinen seikka on se, että valvojan ja valvottavan välinen suhde pitää olla avoin, niin kuin pöytäkirjassa sanotaan. Eli tiettyjä asioita ei voida hoitaa tupakkateollisuuden toimesta, eli kun tupakkateollisuus on valvonnan kohteena, niin se ei voi tätä valvontaa suorittaa. Monet valtiot ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen, ja nyt se on voimassa. Lisäksi on olemassa lukuisia pöytäkirjoja, joiden avulla yritetään taistella laitonta kaupankäyntiä vastaan. Kyse on muun muassa paikannuksesta ja jäljityksestä. Ja lokakuussa 2013 parlamentissa hyväksyttiin teksti, jossa sanotaan, että tupakkatuotteet pitää selkeästi ja yksiselitteisesti merkata. Ja kuten sanottu, selkeästi pitää myöskin esittää, kuka valvoo ja ketä valvotaan. Mitä tulee asiaan liittyviin neuvotteluihin, niin me olemme hyväksyneet erinäisiä turvatekijöitä ja niiden avulla meillä on parempia mahdollisuuksia merkaamaan valmisteveron alaiset tuotteet sen lisäksi vielä, mitä FCTC-puitesopimuksessa on sanottu. Mutta viimeisen kolmen kuukauden aikana neuvottelussa tilanne on ollut sellainen, että monista ehdotuksista on luovuttu kokonaan. Ja pari ehdotusta en voi hyväksyä laisinkaan, koska ne ikään kuin luovat porsan reikiä, joita kyllä mielellään käytetään hyväksi, ainakin niiden puolelta, jotka tällaista laitonta kauppaa järjestävät. Eli silloinhan tämä väline vesittyy. Eli kyse on yhtäältä seuraavasta seikasta. Eli kun puhutaan paikannus- ja jäljitysjärjestelmästä, niin sen toimintamahdollisuuksia rajataan. Euroopan unioni allekirjoitti pöytäkirjaan eli FCTCn mutta sieltä poistettiin viittaus siitä, että pakkauksessa olevan merkinnän pitäisi olla turvallinen. Unique and secure, niin tästä muotoilusta sana secure poistettiin korvauksetta. Tämähän voi, tästä voitaisiin ottaa esille vertaus setelirahan. Niistäkin löytyy monia turvatekijöitä. Monista pöytäkirjaan liittyvistä seikoista on hyötyä kansallisellakin tasolla ja saan näihin menettelytapoihin liittyen muistuttaa teitä niistä vaatimuksista, jotka löyty, liittyvät tähän järjestelmään. Tässä täytyy yhtäältä huomioida se, että jokainen tuote täytyy selkeästi merkata. Siitä pitää selkeästi käydä ilmi, että kuka ja milloin on tuottanut tämän tuotteen. Eli kyse on ikään kuin tunnisteesta, jota ei voida irroittaa tästä tuotteesta. Eli silloin tiedetään, että tämä on virallinen alkuperäinen merkintä. Ja koko tuotantoketjun eri vaiheet pitäisi pystyä siitä sitten ö, selventämään – tutkimustilanteessa. Ja lisäksi pitää selkeästi pitää erillään se, että kuka valvoo ja ketä valvotaan. Eli tuotteiden selkeä merkitseminen, merkinnästä pitää käydä selkeästi ilmi, että kuka on tuottanut ne ja missä. Jos vasta myöhemmässä vaiheessa nämä merkinnät lisätään tähän pakkaukseen, niin on hyvinkin mahdollista, että nämä tuotteet häviävät kuin tuhkatuuleen. Eli meidän täytyy koko jakeluketju selventää yksioikoisella tavalla. Lisäksi tarvitaan hyvin tehokasta paikannus- ja jäljitysjärjestelmää. Eli alkuvaiheessa meidän täytyy selkeästi merkata nämä eri tuotteet. Ja tässä yhteydessä pitää varmistaa seuraavat asiat, kuten muun muassa passien ja muiden virallisten asiakirjojen osalta. Eli tämä näkyvyys yhtäältä, koska kuluttajat ja jakelijat voivat hyvin nopeasti nähdä, onko tuote virallinen vaiko väärennetty. Ja sitten myöskin tulli ja muilla viranomaisilla on mahdollisuus valvoa koko tuotantoketjua. Ja toinen tärkeä tekijä on se, että valvonnan pitäisi alkaa jo tuotantovaiheessa, ei vasta jossain liikkeessä, missä nämä tuotteet ovat ö, myytävänä. Koska muutenhan varsinaista valvontaa ei voida toteuttaa. Eli meidän täytyy jo tuotantovaiheessa olla tässä mukana. Tietenkin turvallisuuspuoli on erittäin tärkeä asia, asia, eli silloin kun tuotteeseen laitetaan merkintä, niin silloin tietetään, että kuka on milloin ja mitä markkina alueita varten tuottanut tämän tuotteen. Ja se, joka ostaa tämän tuotteen tai välittää sitä eteenpäin, niin tietää myöskin kaiken tämän. Ja nämä tiedot ovat tietenkin sitten myös valtiovarainministeriön käytettävissä. Ja sitten mitä tulee merkintöihin, niin tietenkin valvona pitäisi to- toteutua myöskin mm, tuotannon aikana, eli jos joku varastaa näitä tuotteita tai jäljentää näitä merkintöjä, niin tällainen väärennystoiminta on selvitettävissä, koska väärennykset ovat aina väärennöksiä. Monet merkinnöistä voidaan kuitenkin poistaa ja liimata johonkin muuhun pakettiin. Eli tämä on aika epäselvä tilanne. Meillä pitäisi olla myöskin yhtenäinen merkintäjärjestelmä, eli toimitaisin FCTC-puitesopimuksen hengen mukaisesti. Tässä yhteydessä on tärkeää mainita, että nämä pakkaukset merkitään selkeällä tavalla. Se on keskeisessä mm, asemassa silloin, kun näitä tarkastuksia toteutetaan. Vain kaksi prosenttia kaikista lähetyksistä voidaan tarkastaa. On sanomattakin selvää, että kaikkia, kaikkia kontteja ei voida lähteä avaamaan. Eli meidän täytyy löytää turvallinen lähestymistapa, eli että tämä koodi voidaan skannata nopeasti ja tehokkaasti. Eli meidän pitäisi pystyä luottamaan siihen, että kun kontissa on joku merkintä, niin tämän koodin perusteella voidaan sanoa, että kontin sisältö on juuri tämän skannatun koodin antaman tiedon mukainen. Ja maahantuojahan ilmoittaa, että jokin tuote tuodaan maahan, mutta ongelmana on se, että me emme voi valvoa, että onko tämä tuote todellakin lähetetty kyseiseen maahan. Eli täällä on puhuttu Europolin toimesta tästä niin sanotusta karusselli salakuljetuksesta. Sitten meillä on vielä tämä track and trace-järjestelmä. Mehän tiedämme siihen liittyen että pelkkä ilmoitus tuotteen lähettämisestä toiseen maahan ei riitä, vaan tarkoitus on se, että järjestelmän avulla voidaan myöskin todentaa, että näin on todellakin tapahtunut. Tärkeää on parantaa tätä järjestelmää siten, että valvojilla on todellakin luotettava valvontajärjestelmä käytettävissä ja että sitä voidaan käyttää aina ja missä tahansa tilanteessa ja mihin tuotteeseen liitty, mihin tuotteeseen tahansa. Eli me tarvitsemme sellaiset laitteet, jotka todellakin voivat heti selventää, minkälaisesta tuotteesta on kyse, ja että tie, saadut tieto, tiedot ovat luotettavia. Eli ensinnäkin alkuperä voidaan selvittää välittömästi ja oikein, tietojen oikeellisuus. Ja jos selviää, että kyse on väärennyksestä, niin voimme olla yhteydessä heti tähän tuottajaan. Meillä on olemassa tämä koodi, joka pitää sisällään monia eri tietoja. Ja me tiedämme, että monia tuotteita valmistetaan laillisesta, mutta ne onkin lähetetty niin sanotusti väärille markkinoille. Jos esimerkiksi Kyproksen markkinoille tarkoitetut tuotteet löytyvätkin Puolasta, niin voidaan olettaa, että tässä nyt jokin meni mönkään. Track and Trace-järjestelmä tarjoaa monia hyviä puolia, joista haluaisin kertoa lyhyesti. Jos heti alkuvaiheessa tuotteet on merkattu, niin me voimme seurata, miten tämä tuotanto on tapahtunut Eli jälkeenpäin ei voida enää väittää jotain muuta. Ja toisena hyötynä on se, että jos ja kun valtio menettää suuria summia tällaisen salakuljetustoiminnan takia, niin tietenkin silloin valtio on kiinnostunut tehostamaan toimintaansa. Ja siksi halutaan panostaa tähän track and trace-järjestelmään, koska sitä kautta voidaan myöskin näitä verotappioita pienentää. Eli tämän järjestelmän käytön, käyttöönoton jälkeen on havaittu, että verotulot ovat tällä saralla kasvaneet. Tämä pätee sekä tupakkapuolella että myöskin alkoholituotteiden puolella että myöskin lääkeaineiden puolella. Eli kuluttajan suojan taso on tämän järjestelmän käyttöönoton myötä kasvanut. Vaikkakin tuotantoluvut ovat pienentyneet, ja se perustuu yleensä juuri tällaisiin uusiin järjestelmien käyttöönottoon, niin tästä on todellakin ollut paljon hyötyä jäsenvaltioille. Tässä on muutamia esimerkkejä esimerkiksi Brasiliasta, Turkista ja Yhdysvalloista, Kaliforniasta. Nämä esimerkit osoittavat, että verotulot ovat kasvaneet jopa 30 prosentilla. Eli laitonta kauppaa on voitu kitkeä ja kahdeksan laitonta tuotantolaitosta on voitu sulkea tämän järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Ja kyllähän tämä on mielenkiintoista tietoa. Tutkimukset, jotka komissio on toteuttanut, niin niiden mukaan se 30, 73 prosenttia kansalaisista todellakin kiinnittää huomionsa näihin tuotteiden merkintöihin. Mitä tulee FCTC-pöytäkirjaan, niin se on mielestäni keskeisin toimintaväline ja mitä nopeammin se ratifioidaan, niin sen parempia tuloksia voidaan saada aikaiseksi. Eli tähän meidän täytyy panostaa ja unionin tulisi rohkaista naapurivaltiossa erityisesti itäisen kumppanuuden maita tämän sopimuksen ratifioimiseksi, koska sitä kautta meillä olisi vielä paremmat mahdollisuudet taistella tätä lain, laitonta kauppaa vastaan muun muassa Valko-Venäjällä. Ja mitä tulee tupakka tuotedirektiiviin, niin sen suhteen minulla on suuria odotuksia, sillä tämän direktiivin avulla voidaan myöskin edistää pöytäkirjan allekirjoittaminen. Mitä tulee paikannus- ja jäljitysjärjestelmään, niin meidän täytyy todellakin muistuttaa kaikkia siitä, että tämä järjestelmä tuo mukanaan suuria hyötyjä. Eli kaikki hyötyvät tästä, sekä tuottajat että kuluttajat. Eli me tarvitsemme todellakin selkeitä merkintöjä. Ja vielä, kuten täällä on jo sanottu, niin avoimuus tietojen saatavuus koskien laillista ja laitonta kaupankäyntiä ovat erittäin tärkeässä asemassa, niin kuin professori Gilmore täällä totesi. Tämän ongelman kanssa kamppailevat monet valtiot, oikeastaan kaikki. Ja sitten vielä yksi asia. Tulliviranomaiset kaipaavat erityisesti itärajalla tukea, uusia laitteita, uuden aikaisia laitteita – Herkules kolmesta sovittiin ihan hiljattain. Miljoonia euroja on tarjottu järjestelmien kehittämiseksi. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja tästä me olemme erittäin kiitollisia. Oikein paljon kiitoksia. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia, kollega Bartolomietsik. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen esitelmä. Mitä tulee aikatauluun, niin niin me olemme kyllä aikataulusta jo jäljessä. No, kuitenkin kysyisin, että kuka haluaisi käyttää puheenvuoroa. Kollega Gressel, olkaapa hyvä. Hyvä. Paljon kiitoksia. Me olemme käyneet ulkorajoilla Puolan ja Kaliningradin vastaisella rajalla ja myöskin Bulgarian, Kreikan ja Turkan välisillä rajoilla ja käsittelemme siellä tupakan salakuljetustoimintaa, mutta luulinpa, tai minulle syntyi sellainen vaikutelma, että olimme ihan väärissä, väärillä seudulla asioita käsittelemässä. Siellä ongelmana oli lähinnä laiton maahanmuutto kuin laiton ö, tupakka, tupakan kauppa. tämä nyt ei ole niin tärkeä asia, vaan lähinnä se, että te viittasitte näihin kuivattuihin tupakkalehtiin. Onko kyse todellakin oikeusjärjestelmään liittyvästä porsaan reijasta, joka pitäisi tilkitä? Ja sitten tämä leikattu raaka tupakka. Jos me tiedämme, minne nämä tuotteet myydään, eli tämä raaka tupakka, niin silloin tietäisimme myöskin, missä päin maailmaa näitä väärennettyjä tuotteita tuotetaan. Eikä sen pitäisi olla mahdottomuus, että saisimme tietoa siitä, missä tätä raakatupakkaa, leikattua raakatupakkaa ostetaan niin minne sitä viedään. Kiitoksia kollega Staas seuraavana. Mielestäni tämä oli aika vaikuttava ja käytännönläheinen esitys. Oikein paljon kiitoksia näistä suosituksista, jotka meille olette antaneet. Yksi huomio ja pari kysymystäkin. FCTC-sopimus, kuinka moni valtio on sen allekirjoittanut? Onko tämä vielä aika suuri työmaa vai ollaanko tässä päästy jo aika pitkälle? Ja sitten tupakkatuotedirektiiviin liittyen. Se on aika hankala asia. Kuten sanottu, parlamentin alkuperäinen teksti oli erinomainen, erityisesti jäljityksen ja seurannan osalta – minä ja Gressle olemme yksissä tuumin laatineet erinäisiä tarkistuksia, jotka ovat menneet läpi, mutta ministereiden kanssa neuvottelussa, niin kuin te sanoitte, niin tekstiä on heikennetty. Valitettavasti tilanne näyttää jatkuvan tällä tavalla. Eli kolmikantaa neuvotteluiden jälkeen pöydällä on kompromissi, josta äänestetään ympäristövaliokunnassa kello 15 ja sitten se siirretään täysistuntoon ja mahdollisuus muutoksen aikaansaamiseksi ovat aika lailla mitättömät. Joten meidän täytyy todellakin tähän panostaa jatkossa enemmän ja painostaa erityisesti komissiota. Mitä tulee paikannusien ja jäljitysjärjestelmään, niin olen kyllä vakuuttunut siitä, mitä sanoitte. Tämä oli vakuuttavaa tekstiä, mutta Ihmeellistä on kuitenkin se, että kun nyt katsotaan näitä tupakkateollisuuden kanssa solmittuja sopimuksia, niin tupakkateollisuushan maksaa unionille ja jäsenvaltioille jonkinlaisen summan – Mutta yhtä lailla tässä on yhteys myöskin paikannuksen jäljitykseen. Ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin Philip Morrisin kanssa 2004. Nyt on kulunut siitä jo 20 vuotta. Ja nyt tässä kehutaan tätä tracking and tracing järjestelmää. Myöskin Puolan valtio on kerännyt suuria ö, verotuloja, mutta mitä kymmenen vuoden aikana on saatu aikaiseksi. Eikö tätä track and trace-järjestelmää ole voitukaan käyttää näin tehokkaasti kuin mitä te annatte ymmärtää? Oikein paljon kiitoksia seuraavana edustaja Sönnykaat. Eh, Kiitos. Tämä vähän jatkaa sille kysymykselle, jonka Ingeborg Gressle esitti. Totta on, että me valiokunnassa puolesta olimme Kaliningradissa vierailemassa. Se oli Liettuan ja Puolan rajalla heinäkuussa ja meille näytettiin erittäin moderni valvontayksikkö tullin puolesta. Ja, mutta tämä oli tällainen Patjonkinin kulissi. Meillä näytettiin myös tällainen sali, jossa ää, auto tuotiin tutkinta, jos niissä oli salkutustavaraa. Ja sitten siinä oli auto, joka vuoti, siitä oli paljon öljyä, mutta lattia oli kuitenkin äh, ihan puhdas. Siinä ei ollut mitään jälkeä, että autoja oli ollut tässä tutkintasalissa koskaan. Äh, kun puhutaan rajavalvonnasta, onko siis kysymys halusta, tahdosta, vai onko kysymys laitteiston puutteesta ja tietotaidon puutteesta? Paljon kiitoksia. Olkaapa hyvä. My Jakob Rasmussen. Olen Jakob Rasmussen Kööpenhaminasta. Minulla olisi kysymys Bartolome Havaitsin, että agenda ennen joulua mainitsi eh, liiketoiminnan kehittämisen. Sekpan ja yliopistojen edustajat. Mutta kuvat, joita tänään näimme, ja viittaukset tuotteisiin ja tullitoimintaan, liittyvät nimenomaan teidän yritykseen. Haluaisin oikeastaan mm, hieman kysellä teiltä, oletteko samalla linjoilla siitä, että tämä ei ole ainoa mahdollinen järjestelmä, jota voidaan track and trace paikannus- ja jäljitysjärjestelmissä käyttää. Se, että käytettäisiin avointa standardia, esimerkiksi GS1, jota voitaisiin käyttää paikannuksessa ja jäljityksessä. Miten tämä teidän mielestänne sopisi tehtävään ja miten voisimme käyttää näitä avoimia standardeja veron maksajien hyödyksi Euroopassa? Salakuljetushan ei ole ongelma, joka koskee pelkästään tupakkaa ja värennöksiä, vaan se liittyy myös muihin kulutushyödykkeisiin, alkoholiin, lääkkeisiin, elintarvikkeisiin. Mitä kommentteja teillä olisi tästä? Paljon kiitoksia. Voisitko kertoa, edustatteko täällä valtion järjestö? Practical com- Corporation, so private company. Edustan Practical Corporation, joka on yksityinen yritys fracture code. Okay, if you look... Paljon kiitoksia. Jos katsotte tätä politiikkayksikön tutkimusta, niin Bartoli Mietsikin CVstä käy ilmi, että hän työskentelee myöskin yksityissektorilla. Onko täällä DG Sankon edustaja paikalla? Voisitteko te kertoa näkemyksistänne sen suhteen, että mitä täällä on nyt sanottu ja kysytty? Thank you very much. Uh, good morning. My name is... Kiitoksia. Nimeni on Dominic Nichols ja olen pääosasta Sankossa, joka vastaa pitkälti tupakkatuotteiden valvonnasta. Kiitos kovasti siitä, että saimme puheenvuoron ja onnittelut erinomaisesta workshopista. Todellakin mielenkiintoinen aihe ja hyvää työtä. Mielelläni puhun hieman artiklasta 14. Edustaja Gressle puhui eilen pääjohtajan kanssa ja sovimme, että muutaman sanan tästä aiheesta sanoisimme. Meillä on tupakkatuotedirektiivi ja sen artikla 14 uusitussa muodossa. Se todennäköisesti hyväksytään lähiviikkoina. Kolmikantaneuvottelut, aivan niin kuin selitettiin, saatiin päätökseen joulukuussa. Yksi seikka on meidän näkökulmastamme hyvin selkeä. laitton kauppa on sellainen ilmiö, johon liittyy useita ulottuvuuksia. Sillä on useammat kasvot. Nyt tänään keskustelemme lähinnä vero tappioista, verotuoton menetyksistä ja järjestäytyneestä rikollisuudesta ja korruptiosta, jotka ovat totta kai hyvin tärkeitä aspekteja tässä keskustelussa. Me pääosasto Sankossa katsomme asiaa toisesta näkökulmasta, kansanterveyden näkökulmasta. Me katsomme laitonta kauppaa ja aivan erityisesti pohdimme sitä, että vaarantuuko tässä lainsäädäntö ja sääntely joko osatekijöiden tai tuotteiden merkintöjen näkökulmasta ja tekeekö tämä helpommaksi tupakkotuotteiden saannin nuorten keskuudessa? 70 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa alle 18 vuoden ikäisenä. Dege Sankon edustajan suusta ei varmaan ole yllätys kuulla, että me pidämme tärkeimpänä kansanterveysaspektia. Valtava määrä ihmisiä kuolee ennenaikaisesti joka vuosi tupakan seurauksena. Korostaisin sitä, että on syytä esittää seuraava selkeytys. Uuden direktiivin päätarkoitus ei suinkaan ole kansanterveys, vaan varmistaa, että ne tuotteet, jotka ovat EU-markkinoilla, vastaavat EU-lainsäädäntöä, noudattavat EU-lainsäädäntöä. Tämä liittyy direktiivin oikeusperustaan. Uusi direktiivi pyrkii puuttumaan kaikkiin ongelmiin ja kaikkiin kaikkiin laittoman kaupan syihin. Täällä on mainittu väärennökset, tuoteviirennökset ja sitten nämä illicit whites, laittoman kauppaan tuotetut tupak- savukkeet. Käytämme tässä kahta välinettä, track and trace-järjestelmää ja toisaalta turvamerkintöjä paketeissa. Tänään keskittyisin paikannus- ja jäljitysjärjestelmään, koska kysymykset liittyivät nimenomaan siihen, ja tämä on yksi kulmakivistä, jos aiomme saada tehokkaan järjestelmän, jolla voimme puuttua laittoman kauppaan. Tämä heijastuu myös pöytäkirjassa laittomasta kaupasta, joka tehtiin vuonna 2012. Paikannusjäljitysjärjestelmä, joka on käytössä, ohjaa kolmelle pilarille. Artikla 14 oikeastaan koostuu kolmesta pilarista. Ensinnäkin paikannus- ja jäljitysjärjestelmän pitäisi kattaa koko tuotantoketju. Tietysti viimeinen kaupan vaihe jää tässä pois, ja lemyjät, koska emme tarvitse tuhansia, jopa miljoonia jälleenmyyjä tähän järjestelmään. Silloin kun kyse on myynnistä loppukäyttäjälle, niin, niin siinä vaiheessa tämä järjestelmä ei ole enää kuviossa mukana. Me haluamme koko tuotantoketjun mukaan tähän sen takia, että suuri osa tuotteista, joita EU-ssa käytetään, myös tuotetaan täällä. Ja tuontia ulkopuolelta on varsin vähän. Toki laitonta tuontia tapahtuu, mutta suurin osa käytetyistä tuotteista on tuotettu myös EUn alueella. Ja rajat ylittävä kauppa on hyvin huomattavaa. Toinen pilari, joka on meistä hyvin tärkeä, on se, että meillä olisi paikannus- ja jäljitysjärjestelmä askitasolla – tähän päästään merkinnän kautta, joka asetetaan jokaiseen tuotteeseen. Pöytäkirjassa myös todetaan, että tätä tarvitaan, jotta saamme tehokkaan järjestelmän, jolla taistellaan kauppaa vastaan. Totta kai ei voi olla niin, että vaadimme yksittäisiä askeja skannattavaksi, vaan täytyy olla kartonkikohtaista tai laatikkokohtaista, pakkauskohtaista skannausta kun ajatellaan kuljetuspakkauksia ja yksittäisiä pakkauksia, niin niiden tasolla toimittaisiin. Kolmas pilari, artikla 14 paikannus- ja jäljitysjärjestelmän suhteen toteaa, että järjestelmän on oltava riippumaton tupakkateollisuuden vaikutuksesta tai mahdollisesta manipuloinnista. Tämä järjestelmä ei voi toimia niin, että tupakkateollisuus on tässä ikään kuin avustavassa roolissa laittoman kaupan pöytäkirja toteaa selkeästi, että järjestelmän on oltava valtio ohjattu, valtion valvonnassa oleva ja siinä ei voi olla yksityistä kolmatta osapuolta valvontatehtävässä. Riippumattomuus on meille tärkeää. Näin ollen artikla 14 todellakin toteaa, että riippumaton yritys esimerkiksi säilyttää kaikki tiedot niin, että ei synny vaaraa siitä, että jossakin myöhemmässä vaiheessa manipulointia tapahtuisi toimitusketjun varrella. Kompromissi saatiin aikaiseksi lainsäädännön tasolla joulukuussa ja tämä oli todella suuri saavutus. Komissio totta kai pitää tervetulleena saavutettua kompromissia. Korostaisin sitä, että lainsäätäjä ja kaksi lainsäätäjää oikeastaan oli hyvin lähellä toisiaan tavoitteiden suhteen ja myös välineiden ja käsitteiden tasolla – alusta saakka. Molemmat lainsäätäjät olivat myös pitkälti samaa mieltä siitä, että se mitä artiklassa 14 määrätään on keskeistä, on kulmakivi, mutta yksityiskohdat eivät tule vielä päätettäviksi, vaan vasta täytäntöönpano ja delegoiduissa säädöksissä. Komissio pyrkii olemaan tässä avuksi tapansa mukaan. Me lähdimme liikkeelle tärkeästä tutkimuksesta, sen suhteen, minkälaisia teknisiä vaihtoehtoja meillä on paikannus- jäljitysjärjestelmissä. Meillä on tutkimus, joka toteutetaan 2014 vuoden aikana, ja tältä pohjalta sitten päätökset tehdään. Me emme nyt vielä tee päätöstä yhdestä ainoasta teknisestä ratkaisusta ja totea, että se on joko yritys A tai B tai C, joka valitaan, vaan haluamme tehdä kattavan riippumattoman arvion ja sitten teemme päätöksen, lopullisen päätöksen ja vasta siinä vaiheessa päätös tehdään. Ei ole minkäänlaista ennakkokäsitystä sen suhteen, että vaikkapa tämmöinen SIGBAR-järjestelmä valittaisiin ja sillä olisi huomattavia etuja Entäpä sitten tupakkateollisuuden kehittämä järjestelmä, identifiointiin, jota Philip Morris on kehittänyt, tai mikä tahansa järjestelmä. Me haluamme todella riippumattoman arvioinnin, ja tämän perusteella sitten päätämme, mikä on teknisesti ja taloudellisesti paras käytettävissä oleva ratkaisu, ja sitten tältä pohjalta päätös tehdään. Tämä varmasti on kaikkien etujen mukaista. Miten asia nyt etenee? Toivomme, että virallinen hyväksyminen tapahtuu hyvin nopeasti. Ympäristövaliokunta on tässä vastuuvaliokunta. Siellä äänestetään tänään ja täysistunto oletettavasti helmikuussa äänestää asiasta. Tämä tarkoittaisi, että varsin lyhyellä aikataululla lähiviikkojen aikana joka tapauksessa ennen parlamentin vaaleja saisimme lopullisen tekstin. Ja sitten Teemme delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanon säädöksistä ehdotukset lähivuosina. Tämä oikeastaan minun puheenvuoroni loppuun. Jos kysymyksiä on, niin mielelläni niihin vastaan tietysti. Voin vain onnitella lainsäätäjä näin tehokkaasta työstä tupakkatuotedirektiivin tiimoilta. Tämä on ollut varmasti yksi kaikista nopeimmista käsittelyistä näin vaikean aiheen osalta. Ja parlamentti on kovasti ponnistellut, niin ikään myös neuvosto, jotta tämä tärkeä aihe saataisiin käsitellyksi loppuun. Kiitos. Thank you very much. Now we have... Paljon kiitoksia. No niin, olette kuulleet paljon kysymyksiä ja kommentteja, joten olkaapas hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Liittyen ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy kuivatuotupakkaan ja raakatupakkaan. Ja siihen, miten ne vaikuttavat laittamaan kauppaan. 2008 säätelyn purkaminen yhteensä direktiivin myötä johti tupakan ja tupakan lehtien tuotannon kontrolloimattoman kasvun. En tiedä, onko tämä porsareikä tässä direktiivissä, mutta kukaan ei kontrolloi raakatupakan tuottajia tai kauppiaita. Ne jäsenvaltiot, jotka ongelman kohtaavat, niillä on nyt valmistevero kuivatulle tupakkalehdille, raakatupakallekin. Me haluamme kontrolloida tilannetta paremmin ja rajoittaa sitä. Mutta kyseessä on yksittäisten jäsenvaltioiden päätökset. Tupakkalehtiä tuotetaan Euroopassa. Niitä voi ostaa. On paljon laitteita, jotka helpottavat raakatupakan paketointia ja tupakan valmistamista. Englannin tupakka tulee markkinoille, mutta on nähdä, mikä tässä on rikollista ja mikä ei ole. Meillä on puolessa tällainen välimiehen kategoria. Jos käy ää, tupakka, lehtikauppaa, niin tekee sitä laittomasti. Tupaka, lehtitupakan eivät valmista veroa maksa, muut maksavat. Sitä kysymys, kuinka moni on FC, FTCT, FCTC-protokollan allekirjoittanut Tähän mennessä 54 maata ja EU ovat allekirjoittaneet tämän. Ratifiointiprosessi on juuri alkanut. Yksi maa on jo ratifioinut protokollan 10. tammikuuta. On allekirjoitusten kerääminen loppunut. Ja nyt on kaksi viikkoa ratifiointiin. Mutta me tiedämme, että unioni on liittynyt protokollaan me toivomme, että se meillä ratifioidaan pian. Ja sitten se astuu voimaan 90 päivää siitä, kun kaikki maat ovat ratifioineet sen tupakkadirektiiviin. Porsaan reijät, jotka ovat syntyneet muutosten myötä. Toivotaan jotain voidaan asialle tehdä. Toivottavasti valtiolla on oikeus käyttää ratkaisuja, jotka sopivat niille. Vaikka direktiivin suositukset ovat vähän heikompiakin, niin toivomme, että jäsenvaltiolla on toivottavasti oikeus ottaa tiukempia keinoja käyttöön. Sitten tähän paikallisen jäljitysjärjestelmään ja teollisuuden ehdottomat järjestelmät. Nämä eivät ole aidoja, aitoja järjestelmiä. Hallituksella ei ole mahdollisuutta seurata niitä transparentisti. Nämä ovat tiettyjen teollisuuden jakeluketjujen track and trace-järjestelmiä. Ne helpottavat tupakkakauppaa siellä. EU:ssa ei ole mitään maata, joka käyttäisi paikansa jäljitysjärjestelmää. Minä puhun suosituksista, jotka syntyvät muiden ei-EU-maiden kokemuksista, kuten Turkki. Turkilla on tällainen järjestelmä, ja voimme pohtia heidän kokemuksia. eu mahdollisuuksia estävät sopimukset tupakkasektorin kanssa. Ja toivomme, että direktiivi muuttaa tilannetta. Ja sitten onko ongelmia vai ei? Teollisuuden ehdottomat järjestelmät. Jos niillä ei ole pakettitason tunnistedataa, ei ainoastaan sarjanumerosta, sama sarjanumero voidaan print, printata sataankin pakettiin. Ja jos mennään verkkosivuille, jossa sarjanumero tarkastetaan, olen huomannut, että numero on jo tarkastettu. Ja jos numero on jo tarkastettu, se merkitsee, että jollakin on ollut tämä paketti jo käsissään näitä kenties on tehokkaampiakin järjestelmiä. Toivottavasti kehitämme tämän sen järjestelmän mahdollisimman pian. Esitettiin kysymyksiä siitä, mitä rajoilla tapahtuu. Ehkäpä näiden alueen, jossa autoja röntgentutkimus eikä purettu. Kaliningradissa näyttää olevan vaikeita ongelmia jotakin vuosia, vuosia sitten. Nyt Kaliningradin tupakat eivät hallitse markkinoita. Nyt niitä näkyy länsimaissa. Ja Itä-Euroopan tavallaan tämmöinen koealue ennen kuin tupakka viedään länteen. Jos kaikki jakelukanavat toimivat sitten, se tupakka jatkaa tietään eteenpäin länteen näin yleensä siksi, että Itä-Euroopassa hinta on noin puolitoista euroa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hinta on kolme-neljä kertaa korkeampi, joten yleensä tupakkaa kannattaa viedä pidemmälle länteen. En yleensä vastaa henkilökohtaisiin kysymyksiin, mutta kun olemme näin vakuuttavassa, vak, vakaasti otettavassa laitoksessa näyttää, että CVn ensimmäisellä sivulla on tietoja minun asemastani yksityisessä yrityksessä. Ja tämä esitys on osa työstäni professori Zezovicin kanssa. Joten ei olisi kohteliasta esitellä esitystä ainoastaan yrityksen esityksenä. Voin esitellä teille kirjan, jonka professori Sysovitsin kanssa olen laatinut. Tässä oli päivän esityksen pohja. Ja viimeinen kysymys, onko tämä on ainoa track and trace järjestelmä vastaus on ilmeinen. Aineistossa ei ole mitään tietoa konkreettista järjestelmästä. Viittasi vain parhaisiin käytänteisiin. Ja jos tietää, onko minun yritykseni järjestelmä ainoa, voi sanoa, että se on aina järjestelmä, jonka usean maan hallitukset käyttävät tupakkatuotteiden jäljittämiseen ja paikantamiseen. Ja, herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset tästä lyhyestä ja ytimekkäästä vastausryöpystä. Nyt ehdotaisinkin, että kun kello tikittää, niin siirtykäämme suoraan tähän viidenteen osioon. Meillä on kolme vierasta. Luke Josens, Hanna Roos ja Michael Stoklosa. Ja pyytäisinkin teitä nyt saman tien alustamaan tätä keskustelua. Teknisiä laitteita vielä valmistellaan tässä. morning. Huomenta. Meillä on 15 minuuttia esitellä kertomusta. Ja tälle laitan kahden kollegan kanssa, jotka ovat paikalla. Ras ja Mihal Stokuassa, jotka ovat töissä Amerikan sopeudessa kanssa, mutta ovat Tsekistä ja Puolasta. Yksi viimeisen puhujan ongelmista on, että Monet ovat ottaneet paljon asioita esille, joten teillä on raportti, joka on kollegoiden kanssa laadittu. Ja keskustelen siitä kolmesta kysymyksestä. Meiltä pysyttiin raporttia EUn laittomien tupakkatuotteiden strategia- ja toimintasuunnitelmaa. Toisekseen arvioida uudistetun tupakkatuotedirektiivin vaikutuksia laittomaan kauppaan ja kolmanneksi yhteisen jäsenvaltioiden ja neljän suuren tupakkayhtiön sopimukset. So the first one, I just will have... Painotan raportin jotakin piirteitä. jotakin asioita Anna Gilmore otti esille jo esityksessä. Meitä pyydettiin arviota EUn laittoman kaupan vastaista strategiasta. Ensiksi huomasimme, että luotettava data puuttuu. Komission politiikassa on vähän dataa. Se luottaa kahtenlaiseen dataan, takavarantidata ja tyhjien pakettien data, jota Philip Morris – kerää. Kummassakin datassa on kiinnostavaa tietää tupakatuotteiden alkuperä, joka kertaa kun takavarikoita tehdään, täytyy tietää mistä ne tulevat. Ja sama pätee tyhjäpakettien tutkimuksiin. On hämmästyttävää, että kumpikaan data ei ole hyvää laittamaan kaupan estimointiin. Ensiksi pari sanaa Project Starista. Sen KPMGn sivulla yksi sanotaan selkeästi siteerää KPMG haluaa, että kaikki osapuolet tietävät, että KPMG on työ Morrisille oli tiettyjen ehtojen täyttämiseksi, jotka olivat Philip Morris Internationalin ja KPMGn sopimussuhteissa. Raporttia ei pidä pitää hyödyllisen käytettävänä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tässä on yksi ainoa viite kehys, eli Philip Morris. Mutta tämä tilaina olivat kuitenkin Philip Morris, komissio, ja 27 jäsenvaltiota. Tämä on väärää tietoa. Philip Morris sillä tehty työtä on osa sopimusta. Ja selvitettynä olisi onko maissa korkeat äh, salkutusasteet, mutta nyt yhteydet maksavat riippumatta laittamaan kaupan suhteesta. Ja täytyy tietää, että tämä ei ole mikään tieteellinen dokumentti. Tämä tapahtui niillä ehdolla, että Philip Morris sopi ja, ja sitä Philip Morris on sopinut no, Olaf, komissio, Olafin puhemiehet. Sen suhteen tukevatko ne tyhjien pakettien seurauksia tai ei. Joskus ne ovat samaa mieltä metodologian kanssa, joskus sanovat, että eivät ole. pitäisi olla selvää, ovatko ne samaa mieltä sen metodologian kanssa, joka on väärä ja jota komissio ja 27 jäsenvaltiota ei ole tilannut. Toiseksi data ei ole luotettavaa. Anna puhui siitä pitkään. Yhden asian kuitenkin sanoisin. Project Star kerää 10 000 pakettia isosta maista 5 000 pienistä – kun ihmiset ajattelevat, että tuohon on vaikuttava 50 000 pakettia, on täytyy olla luotettava, se ei ole totta. Kysymys on siitä, mistä paketit kerätään. Jos olet Brysselissä, kerät Gardin Midin ympäriltä, Anderlehti jalkapallostadion ympäriltä. Saa paljon laittomia paketteja, jos mennään Volveen, ei saa yhtään. Tämä on asian ydin. Täytyy tehdä, selittää selkeästi, mistä otanta on tehty ja ilman otantakehikkoa. Protestaarin data ei ole tieteellistä. Komission politiikkapaperi viittaa teollisuuden dataan Progestaariin ja voimme esittää yhteenvedon kolmansalla. Laitonkappa lisääntyy. Se on väärintäjien ja äh, laitonta markkinoita varten tuotettuja tuot, tuotettujen tuot, pakettien tupakoinnin seurauksena, että ö, pakettimerkintöjen myötä, tupakaskimerkintöjen myötä tilanne pahenee. Takavarikkodata on kiinnostavaa, mutta ei voi antaa tietoa laittoman, kaup- laittoman kaupan asteesta, koska se on taas kiinni lainvalvonnan tehokkuudesta, laittoman kaupan trendeistä ja myös siitä, onko kysymys, ää, keskitytäänkö alle 100 000 tupakaan takavarikkoihin. Jos takavarikkoita tarkastelee, mitä 96-2012 datasta näkee. joka olivat 2000 korkeimmillaan. Ja tuolloin tupakkateollisuutta syytettiin osan tuosta salakuljetukseen. Marraskuussa komissio ja myöhemmin kymmenen jäsenmaita haastoivat tupakkayhtiöt oikeuteen. tietoa siitä, että oikeusjuttu on tulossa vaikutti välittömästi laittamaan, tupa, laittoman tupakan tarjonta. 98-99 takavarikoitiin lähes 2 miljardia tupakko. Ja se tippui 200 miljoonaan vuodessa. Sopimus laadittiin 2003 jälkeen ja nyt viime vuosina jälleen takavarikointi on vähentynyt. Takavarikoiden pohjalta tilanne on toisenlainen kuin Project Starin mukaan. Me tarvitsemme luottavaa dataa. Kolme asiaa komission politiikasta liittyen laittamaan kauppaa. Ensin FCTC-protokollaan täytäntöönpano. Olen ollut kaikissa kokouksissa 98 lähtien Belgian hallituksen edustajana. WHO on neuvonantajana ja kansalaisjärjestö edustajana. Ollut kaikissa FCTC-tapauksissa. Voin sanoa, että voin vakuuttaa teille, että olen seurannut tätä työtä. ja Walton puheenjohtaja oli hämmästyttävästi kaikkien kokousten puheenjohtaja Ilman Hätämöllälle protokollaa ja ilman Austin Romerin työtä neuvotteluissa. Hän on myöskin edistänyt tätä laittoman kaupan protokollaa vasta 2001. Olen kiitollinen EUn työstä, jota olen voinut itse seurata, mutta meillä on ongelma. 2012 protokolla on hyväksytty 14 kuukauden jälkeen. Nyt 54 maata on allekirjoittanut, mutta vain yksi on ratifioinut. Vuosista ihmiset ajattelevat, että tänä vuonna 40 maata olisi ratifioinut, mutta näin ei tule käymään. Tämä puite yleissopimuksen suhteen 2003 sopimuksen jälkeen 168 maata oli allekirjoittanut ja 23 maata ratifioinut. Ongelma, että jotkut maat eivät allekirjoita tai ratifioi, koska niillä ei teknistä asiantuntemusta tai kapasiteettia luoda sitä, joten niitä täytyy auttaa. FCTCn sihteeristi on alli rahoitettu, niillä ei ole mitään rahoitusta vuodelle 2013 ja 2014-2015 rahoitus on on noin 220 000 euroa, äärimmäisen vähän. Joten FCTC ja globaali työ ja informaatiojako ei toimi ilman EUn tukea. Olaf Europol, maailman tullijärjestö ovat sanoneet, että on paljon luvatonta tuotantoa Euroopassa. Ja jos luvatonta tuotantoa on, tarvitaan kolme asiaa. Ainetta raakatopakkaa filtteriä ja paperia. Kuten aikaisemmin sanottu, ja en halua toistaa tätä liikaa. Aikaisemmin mainittiin jo raakatupakka. Verrataan kontrolloimaton tuote Puola otti jotain raakatupakan seuran säätöjä. Ongelma on, jos raakatupakka on valvomatonta. Strategiassa ei ole mitään keinoja kontrolloida raakatupakan ää, asetaatin filtereiden tai paperin ko- käyttämisessä laittamassa tuotannossa. Ja sitten Olafin politiikka. Nämä, nämä EUn yhte, yhteisupseerit viranomaisen. Olafilla oli yhteisvirkamies 2008-2012 Kiinassa. Sopimusta ei ole uusittu. Nyt yksi, yksi, vain yksi virkamies Ukrainassa – tarkastelin ison Yhdistyneen kuningaskunnan tilintarkastusviraston lausuntoja. Yhdistyneen kuningaskunnalla 28 viranomaista ulkomailla tällä alueella. Ja raportti totesi, että tämä on yksi tehokkaimmista politiikka-alueista. Ja tämä auttoi estämään 815 miljoonan tulon menetyksen 2011-2012. 2 miljardia 200 miljoonaa tupakasavuketta, jotka oli matkalla yhdistyneeseen kuningaskuntaan, saatiin pysäytettyä. Joten on vaikea selittää, että Olafilla on y- vain yksi ja yhdistyneellä kuningaskunnalla 28 tiedusteluviranomaista. Ainakin Kiinassa pitäisi olla viranomainen. Kiina on ensimmäinen allekirjoittaja laittavan kaupan protokollan ja viranomaisen poistaminen sieltä on, se, on käsittämätöntä. Ja sitten tupakkatuotteiden direktiivin vaikutuksen. Olen seurannut teollisuutta ja olen kuunnellut sitä 80-luvulta lähtien ensimmäisen direktiiviliitteen. Ja sanoit, että, että yhteisen erityksen pohjalta puolet tuotannosta olisi laitontaa. laitonta. Mutta palaisin siihen, mitä 2001 tapahtui. Olen oikein iloinen, että Imperial Tobacco edustaja on täällä. 2000 Imperilta vaikka direktiiviin liittyvässä keskustelussa sanotaan, jos vientitupakkaan on säätely, joka vähentää terveen nikotiini- ja hiilimonoksidipitoisuutta tupakassa, se johtaa massiiviseen salakuljetuksen neuhun. Näin ei ole käynyt, koska 2013 takavarikojen määrä on laskenut dramaattisesti. Sen sijasta sijaan Imperial Tobacco massiivisesti vei tuotteita, joita tunnetaan yhdistyneessä koneskunnassa. Se vietiin Latviaan, Moldovaan, Afganistaniin, Andorraan, ja ne palasivat laittomasti sinne. Joten tupakkayhtiöiden vienti käytännössä paljon tietoa. Sitten varsinainen direktiivi. On paljon raportteja, jotka ovat tupakkayritysten rahoittamia. Ja aina maalailla pirua seinällä. Isoin pelon aihe on äh, valkoiset tupakka-askit, mutta sellaista ei tule, joten niiden ongelma on jo ratkaistu. Sitten mentolitupakka lentoliittopakkaa ei kielletty, joten sekin ongelma on ratkaistu. Sitten Miten mentolin kieltäminen voisi aiheuttaa? Ihmiset saattavat lopettaa lopettamisen tai mentolitupakan poltteet saattavat siirtyä muihin merkkeihin. Tän saattavat käyttää laittomalle markkinoille. Miten sitten pörssianalyytikot toteavat? mentoltupakka äh, vedetään merkeltä kahdeksan vuodessa, on nyt kuusi vuotta. Se on neljä prosenttia EU-volyymista. Me uskomme, että tämä volyymi siirtyy ei tupakkaan uutasi sama brändiin. Minimivaikutus, joten osakeanalyytikot eivät ole huolestuneita. Uskon, että maissa se on vain pieni osa markkinoita, sillä ei ole mitään vaikutusta. No saattaa olla vaikutusta johonkin maihin, jossa mentolin osassa on suuri Puola ja Suomi. Mutta kiinnostavaa on, että ihmiset, jotka polttavat mentolitupakkaa, ja ihmiset, jotka ostavat laittomia tupakkatuotteita, ovat ihan eri ihmisiä. Puolassa hyvin koulutettu nain, nuori nainen on mentolipolttaja laitonta tupakkaa on äh, vanhempi, vähemmän koulutettu maasolla asuva mies. Joten tästä suusta emme, syystä emme usko, että suurta siirtymää tapahtuu öö, nykytupakoitsijasta markkinoille. Jopa huonomman skenaarion mukaan taloudellisen analyysimme pohjalta. emme usko, että isoa tulla menetystä tapahtuu. Palataan tähän teollisuuden kanssa tehtyyn sopimukseen. Olen ollut Olafin yhteydessä viimeiset 10-20 vuotta. Olin mitä iloisin, kun he haastoivat tupakka yhtiöt oikeuteen, niin kun ne paljastavat kaiken näytön. Ja tämä vaikutus laittamaan kauppaan ilahdutti. 2000 Phil Morris ja J.T. Reynolds niitä vastaan nostin kanteet. Ja 2004 Philip Morrisin kanssa tehtiin sopimus. Ja 2007 Japan Tobacco International JTIn kanssa. Michel Petit, joka oli oikeuspalvelujen johtaja, josta myöhemmin tuli Philip Morrisin pääjuristi. Ja te, tämä kompetenssi vähän meni sekaisin. Sen tuli myös eettisen komitean puheenjohtaja, mutta oli oikein iloisia, koska hän ei ole eettisen komitean jäsen. Mielestäni olisi vähän vaikea, jos teollisuuden juristi on siellä. Meillä on 2004 2007 sopimukset, kaksi yhteistyösopimusta VTIin ja Imperial Tobacon kanssa ilman oikeudenkäyntiä 2010. Ja ne maksavat jonkun verran rahaa EUlle ja jäsenvaltioille. Ne sopivat myös maksuista, jos tupakkaa niiden brändejä takavarikoidaan Euroopassa. Ne pitää maksaa takavarikkopohjaisia maksuja. Ja sitten palaan siihen, mitä totesimme klassikista. Olen oikein iloinen, että Imperial Tobacco on edustajan täällä. Miksi olemme kiinnostuneita Imperial Tobacosta? On erittäin vaikeaa saada tupakka takavarikosta tietoa Euroopassa. Marraskuussa 2009 kuuntelin ja Waltonin esitystä konferenssiajoissa. Ja siellä ensimmäistä kertaa näin, mitkä olivat takavarikoidummat EU-ssa. E Ensinnäkin Marlboro, kolmas oli Classic. Band, registered by Imperial Tobacco. Gilling oli kakkonen. Ja klas Classic oli Imperial Tobaccoon 2010 tehtiin sopimus ja takavarikkomaksut alkoivat. Ja kiinnostavaa nähdä, mitä klassikin suhteen tapahtuu. Emme saaneet 2010, 2012 12 takaverkkodataa, mutta Puolassa 2011 äh, klassikon kakkonen takavarikoissa ja 5. 2012 Ja viisi vuotta se on Philip Morrison KPMG on äh, luokiteltu illicit white tuotteeksi antamatta mitään perusteluita. Koska olemme juuri saaneet Euromonitorin raportin 2013. Ja Classic on Imperial Tobacco kakkossuosikki yli kaksi miljardia tupakkaa, käyttää. Tarkastamme myös valtiovarain ministeriön sivut. Elokuussa 2013 sillä on hinta. Tabakan edustaja sanoi, että he ovat lopettaneet, ovat lopettaneet tuotannon että Euromonitori äskettäisen raportin pohjalta niiden rekisteröinnistä ja valtiovarainministerin kanssa. Meidän täytyisi oikein saada tietää, mitä klassikin suhteen... Ja meidän täytyisi tietää, mitä takavarikomaksuja maksetaan. Ja meillä ei ole mitään dataa. Ja tämä ongelma ratkaistaan, jos meillä on vasta selkeää klassikin takavarikodataa. Asia täytyy tehdä tutkimus. Klassikko on yhä ongelma kuin Imperial Tobacco. Tuottaako Imperial Tobacco sitä uudessa tehtaassa, me emme tiedä. Tiedämme, että kolme kuukautta vanhassa raportissa myyntiä vielä kaksi miljard, miljardia to, savuketta. Ja Project Star on luokiteltu tällaisen illicit white-tuotteeksi, jota myydään Ukrainassa. Ja se on osa monikansallista yritystä. Joten ei se sinänsä ole laiton valkoinen, niin sit voi tuota laittomasti myytäväksi tehty. Ja meidän täytyy siis saada lisätietoa myös siitä, mitkä brändit, mitkä yritykset ovat matka, maksaneet näitä takavarikkomaksuja. Me emme saaneet mitään dataa. Teimme tiedonvapauspyynnön 27 jäsenvaltiossa. Kahdesta maasta, kahdeksasta maasta saimme jotain vastauksia. seitsemästä. Tämä on ongelma, jonka herra taas otti esille. Jos tätä Project Start-raporttia katsoa, joka Philip Morris maksaa, siinä sanotaan, että 90 prosenttia heidän savukkeistaan on väärennettyjä takavarikoista ja sitten tyhjissä paketoissa 60 prosenttia. Minä en lukuja. Tämä on mahdollista vain. Ja, et, joo, se ei ole tuota väärennetty. Ja silloin ne eivät joudu maksaa takavarikomaksuja. Tämä menettely tapahtuu, että jos takavarikoita tapahtuu, tuota lähetetään tupakkayritykseen, tuote määritellään aidoksi tai laittamaksi väärinnöksi jossa on väärennetty, täytyy dokumentoida, millä perusteella se sellaiseksi luokitellaan. Kuten herra Staas aamulla totesi, mikään viranomainen ei ole koskaan haastanut tätä, koskaan näitä ole lähetetty itsenäiseen laboratorioon. Ne väittävät, että tuota on väärennetty, ei tarvitse maksaa. Miten voidaan selittää, että 16 prosenttia paketti tutkimuksessa 96 prosenttia takavarikoissa on väärennyksiä. Ja tämä tieto tulee yrityksistä, joilla on intressiä tiedon suhteen. En ole nähnyt mitään takavarikomaksuista. Saamme... Esitän vain jotain tietoa. Yhdistyvässä kuningaskunnassa oli 460 miljoonaa savukäyttä. Ja vain miljoona, eli 0,3 prosenttia, oli takaverkkomaksua alaista. Tämä on hyvin vähän. Mikä on maksujen niin pieni? Ensinnäkin, että kaikki määr... joko kaikki määritellään ää, lait... väärintyksi tai sitten suurin osa tapahtuu viide, alle 50 000 määrissä, jotka eivät ole tämän maksualaisia. Suurin osa itärajan yli tapahtuvasta salakuljetuksesta tapahtuu pienissä määrissä, jolloin teollisuutta ei katsota vastuulliseksi. Sitten varaan käyttää. Tietoa kahdeksalta maalta maksaa käytöstä Viro, Puola, Slovakia. Korva merkitsevät rahat salakutuksen vastaiseen toimintaan Belgia, Suomi, Saksa, Slovenia, jos nyt kuningaskunta nämä niin näet yleiseen budjettiin ja Tsekissä on tällainen sekajärjestelmä. Muista sitä ei tietoa. Puolesta myös näkee, että rahat, jotka annetaan EUlle ja jäsenvaltiolle, sanotaan osataan sopimusta, EU käyttää tätä sponsorointina ja avustus, ja sitten kuvan tätä sponsorointina ja apuna, ja tässä on tämmöinen imago-ongelma. Tässä on osa raportimme havaintoja, ja raportti kokonaisuudessaan on parlamentin jäsenten käytettävissä. Eh, Oikein paljon kiitoksia kollega Josens. Minä tässä nyt toimin hetken aikaa puheenjohtajana hän joutui lähtemään niin sanotusti tekniselle tauolle. Onko kysyttävää? Ingeborg, olipa hyvä. Paljon kiitoksia. Niin, tämä Kiinan Olafin yhteyshenkilö, milloin hänet haettiin pois Kiinasta? E- ja sitten omalta osaltani olen erittäin tyytyväinen näihin ja tietoihin. Kollega Josensan tässä edusti koko tiimiä. Kiitos koko tiimille. Olen samaa mieltä näistä kiitos sanoista, jotka ovat siis Euroopan unionin puolesta tätä FCTC-pöytäkirjan käsittelyä. Ian Walton ja Austin Rowan, kiitokset heille. Näissä suosituksissanne toteatte, että raaka tupakan, filterin ja paperin laitonta kauppaa pitäisi käsitellä. Sitä ei mainita toimintaohjelmassa, mutta muistan, että jo seurantavaliokunnan 97 laatimassa raportissa todetaan, että juuri raakatupakkaa täytyy valvoa yhtä lailla kuin tupakkapaperia ja filtereitä. Ja siellä sanottiin, että meidän pitäisi ottaa käyttöön sertifointijärjestelmä niiden laitteiden osalta, joilla voidaan sitten näitä savukeita tuottaa. Silloin voidaan varmistaa, että voidaan tehokkaasti taistella laitonta tuotantoa vastaan. Kollega Josenshan täällä totesi takavarikointeihin liittyen, niin kuin monet muutkin totesivat, että todellakin teollisuus itse päättää, onko kyse jäljitelmästä tai väärennöksestä vaiko aidosta tuotteesta meillä pitäisi kuitenkin olla tällainen riippumaton instituutio, kuten Scottish Ocean Instituutti, joka saa rahaa Herkulesohjelmasta. Kun katson Herkule, tätä instituution nettisivustoa, niin sieltä ei löydy minkäänlaisia viittauksia tai mainintoja tupakka-asioihin liittyen, joten kysyisinkin komissiolta, että miten voi olla mahdollista, että tällainen instituutio saa rahaa riippumatta riippumattomaa, riippumattomaa valvontaa varten, mutta sen kummempaa tietoa tästä ei ole tarjolla. Sitten tämä suhdeluku 16 kautta 92. Muitakin lukuja on tarjolla, esimerkiksi kesäkuinen komission teksti ja Semetan maininta, että nämä sopimukset ovat johtaneet salakuljetuksen volyymin pienentymiseen hyvinkin suuressa määrin ja komissio samalla toteaa, että kasvu on voinut olla jopa 58 prosenttia muiden tuotteiden osalta. En tiedä, mistä komissio tämän luvun on kaivanut. Se tieto olisi aika mielenkiintoinen. Voisi tietenkin olla yhteydessä Semetan kabinettiin ja kysellä, että miten tähän 58 prosentin lukuun on päästy. Siinäpä kysymyksemme. Niin, kollega Josens, olkapa hyvä. I would first answer the question of... Vastaisin ensin Ingeborg Reslen kysymykseen, joka liittyy Kiinaan. Tietojen pohjalta, jotka olemme sanoneet ison Britannian parlamentista, niin Kiina on lopettanut nämä toimet vuonna 2012. Tämä on hämmästyttävää, koska komission politiikassa todetaan, että maa, josta suurin osa laittomasta tuonnista on, on nimenomaan Kiina. En ymmärrä siis tätä. Olisi neljästä kuutteen ulkomaista toimijaa, jokunen miljoonaa euroa. Jos on vain yksi suuri kontti, joka takavarikoidaan, niin siinähän jo investointi kuoletetaan. Ja sitten Stasin toinen kysymys, joka liittyy raakatupakkaan ja siihen, mitkä ovat keskeiset elementit tässä FTCT-neuvotteluissa. Näistä on puhuttu pitkään ja Euroopan unionin kantaa näissä neuvotteluissa oli oli se, että raaka-aineita ei tällä tavalla voida tässä kohdella. Olen nähnyt raportteja Europolista, Olafista, myös maailman tulijärjestöstä. liittyy siis ongelma laittomaan valmistukseen Euroopassa täytyy säännellä raakatupakkaa. Sitä ei nyt valvota eikä veroteta. Meillä on kyllä tutkimusta, jotka osoittavat, että on aivan erityisiä ongelmia. Ei voida sanoa, että me vastustamme emmekä hyväksy sitä, että liittyisi ongelmaa laittomaan valmistukseen, tuotantoon. Ja sitten kolmas kysymys. Ja komission vastaus siihen, Ovatko sopimukset tehokkaita? Komissio omassa paperissaan sivulla 6 toteaa, että sopimusten tulisi tuottaa tuloksia, kun näemme, että muiden merkien takavarikoin, niin tässä on eroteltu neljän suuren valmistajan savukemerkit ja muut valmistajat ja muut merkit, ja he toteavat, että muiden merkkien takavarikoinnit lisääntyvät 58 prosenttisesti. Oli jossain määrin hämmästynyt tästä kommentista. Mehän tiedämme, että moni kansallisten tupakkayritysten merkitys on vähentynyt viime vuosina tutkimusten haasteiden takia. Tämä on nähty Kanadassa muuallakin. Tilanne ei ole enää sama kuin 20 vuotta sitten. Mutta jos komissio sanoo, että ne ovat tehokkaita ja tämä pohjaa sille, että illicit white-tupakat ovat yhä tärkeämmässä roolissa takavarikoissa, niin tämä tarkoittaa sitä, että tiedetään, että kotitiedothan ovat heillä käytössään ja eh, tämä on hämmästyttävää, kun katsotaan parlamentin esittämiä kysymyksiä. Ja kysymys siitä, että voisitteko antaa meille tiedot takavarikoiduimmista merkeistä. Ja he toteavat komissiossa, että ei meillä tällaisia tietoja ole. Miten toisaalta voidaan sanoa, että tällaisia tietoja ei ole? Ja tässä sanotaan, että 58 prosenttia tulee muista tupakkamerkeistä. Eli tiedot kyllä on, mutta niitä ei haluta antaa. Me, emme me paljoa pyydä. Me näemme, että, että maat antavat tietoa näistä, näistä takaerinkuisista merkeistä, mutta EU-tasolla tällaista tietoa ei ole saatavissa, sitä ei anneta, joten on hyvin vaikeaa tutkia, onko EUn ajama politiikka toimivaa, hyvää vai ei, perustuen näin vähän käytettävissä olevaan tietoon? I asked the question to possibly... Niin, komissiollekin esitin kysymyksen. Ehkäpä voi sitten vastata tähän 58 prosenttiin kysymykseen. Ja sitten tähän Scottish Ocean Institute – tai Maritime Institute, siihen liittyen esitin kysymyksen. Kollega Rowan. Indeed, Mr. Chairman. Um, my name is Austin. Oikein paljon kiitoksia, Austin Rowan. Olen osasto d -sä. Ja mitä tulee tähän kollega Josensin esittämään lukuun, voin vakuuttaa hänelle, että tsekkaan asian ja palaan asian mitä pikin miten. Voin olla hänen tämänkin kokouksen jälkeen yhteydessä, eli palataan tähän asiaan. Ja mitä tähän teidän esittämänne kysymykseen tulee, eli tähän sopimukseen ja takavarikoihin, niin meidän täytyy ensinnäkin selvittää muutama asia. Mitä tulee tähän tehtyyn sopimukseen, niin se tehtiin kolme neljä vuotta takaperin, jos oikein muistan. Syynä sopimuksen laatimiselle oli se, että oli kehitetty järjestelmä, joka antaa mahdollisuuden tupakan alkuperän selventämiseen. En ole mikään asiantuntija, mutta kuultuani SOIin asiantuntija, niin hän ilmoitti, että kun tupakanlehti kasvaa, niin se on aika lailla tahmainen. Se kerää kaiken lian ja pölyn ja kun ne sitten pestään ja käsitellään, niin silti se pitää sisällään paljon näitä kamikaaleja, kuten kadmiumia ja mirena, mineraaleja ja muita aineita. Eli tietyssä maailman kolkissa näitä mineraaleja ja kemikaaleja käytetään hyvinkin paljon, joten voi olla hyvinkin mahdollista, selvittää tämän analyysin pohjalta, mistä tämä tuote on peräisin. Mielestämme tämä on hyvä asia, sillä jos me voimme selventää, mistä nämä Kiinasta tulevat tuotet ovat alueellisesti peräisin, niin se olisi hyvä tieto meille. Ja tästä syystä SOIin tehtiin tämä sopimus. Me emme halunneet tätä tietoa heidän nettisivuille, koska halusimme pitää tätä toimintaa mahdollisimman riippumattomana. Eli se ei liity millään tavalla tuotteen toimintaan, niin me emme halunneet heille kertoa edes tästä asiasta. Ja tästäpä syystä tästä ei sen kummemmin sitten toitotettukaan. Mitä analyysin tulee, niin on tietenkin selvää, että EU ei tee näitä takavarikoja, vaan jäsenvaltiot ja sopimuksen mukaisesti he vapaaehtoisuuden perustuen voivat ilmoittaa taki, takavarikoista. Ja valmistaja sitten tutkii nämä takavarikoidut tuotteet takavarikoivan viranomaisen läsnä ollessa ja sanovat sitten, ovatko nämä aitoja tuotteita vai väärinnettyjä. Usean otteeseen olen todennut jäsenvaltioiden edustajille, että jos epäilette hiukankaan, että onko tämä lopputulos paikkansa pitävä vaikko ei, niin olkaa meihin yhteydessä. Kertokaa Olafille asiasta, niin me tarkistetaan asia uudemman kerran. SOI ei tietenkään voi esittää vakuuttavasti tuomioistuimessa, että tämä tuote on tämän ja tämän valmistajan, mutta se voi antaa meille kuitenkin vihiä siitä, että jokin järjestelmässä mättää. Joten siltä pohjalta me voisimme mekanismia käyttää hyväksi, joka löytyy sopimuksesta. ITL on edustettuna, mutta jos vaikkapa sanotaan, että ITL-tuote takavarikoidaan ja SOI sanoo, että tämä on todennäköisesti alkuperäinen tuote. Niin siinä tapauksessa me voisimme olla itsenäisen riippumattoman laboratorioon yhteydessä, eli Yhdistyneen kuningaskunnan laboratorio, joka tekee lopullisen analyysin ja molemmat tahot hyväksyvät nämä tulokset ja häviävä osapuoli maksaa sitten syntyneet viulut. Näinhän se menee, mutta meillä ei ole ollut koskaan tarvetta välittää näitä tietoja eteenpäin, koska jäsenvaltiot eivät koskaan valittaneet mistään ongelmista aina kun olen viimeisen viiden vuoden aikana keskustellut jäsenvaltioiden edustajien kanssa, niin olen sanonut, että tällainen toimintamahdollisuus on olemassa. Ja olen sanonut, että meidän voi lähettää näitä näytteitä, ja näin on myöskin tehty, jotta me voimme todellakin selventää, että mistä päin maailmaa nämä tuotteet ovat peräisin. Ehkäpä tämä selvensi asioiden taustoja jonkin verran. Kyllä, kiitoksia. Niin, kyselykierros on vielä kesken, joten niin, Inge, olepas hyvä. Niin, tervetuloa uudemman kerran tänne. Miksi Philip Morrisin osalta tätä kynnysarvoa nostettiin? Siihen ei koskaan päästy, eikä se olisi voitu jättää tälle tasolle. Ehkäpä siihen pitäisi puuttua, jos näitä lukuja lähdetään manipuloimaan. Eli miksi tätä raja-arvoa on lähdetty muuttamaan? Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin voisimme siirtyä ihan tähän loppukeskusteluun. Vielä yksi kysymys, olkaa hyvä. Um, Nopea kysymys käytettäviin ratkaisuihin, joita haluaisitte siis käyttää. Haluatte tietää, miten asioita voidaan jäljittää ja mitä ratkaisuja ehdotatte tähän? Okei, okay. thank you. Hyvä, oikein paljon kiitoksia. Kuka haluaa vastata? We have the illicit trade protocol Meillä on laittoman kaupan protokolla, pöytäkirja. Ja toivottavasti tänä iltapäivänäkin tapahtuu jotakin, kun parlamentin terveysasian valiokunta äänestää direktiivin puolesta. Suuri muutos tapahtuu, kun tupakkatuotedirektiivi hyväksytään. Tämä tarkoittaa sitä, että 2019 meillä on järjestelmä, jonka tukena on lainsäädäntö, jota viranomaiset valvovat koko EU:ssa. Tällä on vaikutus myös muuhun maailmaan EUn ulkopuolella. Minä en voi todeta, minkä järjestelmän haluaisin. Haluan sellaisen järjestelmän, jonka kautta viranomaiset valvovat tietoja. Tämä tulee mahdolliseksi, kun tupakkatuotedirektiivi hyväksytään. Tällä tulee olemaan vaikutus myös monien muiden maiden ratifiointiin. Miten tämä sitten toimii, me emme sitä vielä tiedä. Nyt eletään vuotta 2014 ja tammikuuta tilanne kehittyy, mutta uskon, että meillä on toivoa myös tämän pöytäkirjan suhteen. <laughs> Uh, I published an article on Olen julkaissut artikkelin. Meidän kantamme on tämän suhteen selvä, mutta tärkeää on, että tarvitsemme järjestelmän, jota valvotaan ja jota viranomaiset käyttävät, hallinnoivat. Vielä selkeämmin sanottuna, minä en halua järjestelmää esimerkiksi Eh, niin, että Philip Morris on vallankahvassa valvomassa toimitettuja tietoja, niin kuin Star-hankkeessa kävin. Philip Morris äh, vääristelee tietoja. Äh, järjestelmä on tupakkateollisuuden vallassa. Jos paikannus- ja hälytysjärjestelmä olisi tupakkateollisuuden valvomaa samaan tapaan kuin laittoman kaupan tiedot, niin sitten me kyllä tässä häviämme. Me tarvitsemme riippumattoman järjestelmän ja katsotaan sitten, mikä toimii parhaiten. Please interviews outside of the room jos haluatte kahdenkeskisesti keskustella, niin sitten mieluummin salan ulkopuolella. Tämä on workshop-tyyppinen kokous, joten te voitte keskustella keskenään sitten tämän jälkeen. Mutta täällä me haluamme pitäytyä aikataulussa ja aika on kyllä nyt loppumassa. Ja voisitteko kertoa meille lyhyesti, kuka te olette? Niin, Anthony Bogdanovasta. Ennustan puolellaista verkkosivusta. Oikein paljon kiitoksia siitä, että olette täällä. Sitten tämä kollega Rovanin kysymys. On mm, we're talking about... Voin yrittää. Puhutaan tästä perusarvosta. Täytyy palata tähän Philip Morris sopimuksen neuvotteluaikaa 2001-2004 välillä aika vaikea neuvottelut, kuten että tämä oli ensimmäinen sopimus. Silloin 90 miljoonaa oli tämä perusarvo. Täytyy muistaa, että kun sopimusta oli saasta voimaa, millä oli 15 jäsenvaltiota, sitten 10 uutta jäsenvaltiota ja ongelma oli ja salakuljetus ja laittoman kaupan aste oli erittäin korkea. Ja jossakin maissa laittomia tuotteita oli jopa 40 prosenttia markkinoilla. Ajan myötä, ja kun muita sopimuksia tuli mukaan, VITn perusarvo perustui markkinatilanteeseen, se oli 150 miljoonaa. Jos ajatellaan, että British Philip Morrisin osuus on kolme kertaa BTIin siitä tuli tuo 450 miljoonaa. Ron Kressler on oikeassa. Mä emme ole koskaan päässeet 90 miljoonaa, ei lähellekään. Mutta he halusivat, että tämä heijastaa tätä BTIin 150 miljoonaa ja että, sitä, että se oli kolme kertaa niin iso. Me emme nähneet tätä ongelmana. Ja sitten Project Starista kommentti. Sitä on kritikoitu kovasti ja Philip, että Philip Morris käyttää sitä PR-nä yhden asian sanoisin. Olaf ei ole koskaan käyttänyt Projestaria äh, pohjana arvioidessamme laitonta kauppaa. Me tiukasti takavarikkoihin liittyvään tietoon se ei ehkä ole tieteellisen lähestymistapa varten sen paras, mikä meillä on. Meillä ei koskaan luottaneet Project Stariin. Project Star otettiin käyttöön sen määrittelemiseksi, koska u- uusi kymmentä jäsenvaltiota liittyessä olivat oikeutettuja takavarikkomaksuihin, koska aikaisemmin laitonta kauppaa oli valtavasti näissä maissa ja ne kokivat, että Filmari rahoittaisi valvonnan puutetta jäsenvaltiossa. Project Star otettiin mukaan. Tästä havaittiin jäsenvaltioiden komission kanssa KPM kanssa metodologiasta, vaan että sitä käytetään työkaluna sen määrittämiseksi, onko se jäsenvaltiolla oikeutta uh, takavarttomaksuun Olafin informaatio lähtien sitä ei ole, ja komissiolle käytännössä Olafin tiedon lähtien, koskaan ei olisi väitetty, että tämä asiakirja olisi julkinen. Mutta kansalaisjärjestö teki tiedon saanti pyynnön joka on saanut tämän tiedon. Valitettavasti me ei pidä sisällöstä, mutta se ei ole meidän vika. Philip Morris halusi julkaista käänty, kysyisi meiltä siitä, me sanoimme, että ei ikinä. Valitettavasti se on julkistettu, mutta me emme käytä sitä viiteenä. Ja tämä juttu on loppu, koska kaikki jäsenvaltiot saavat takavarkkamaksuja. Se ei ole enää sovellettava. Paljon kiitoksia. Näin olemme päässeet jo melko lailla maali suoralle. Oikein paljon kiitoksia kaikille niille, jotka kantavat kortensa kekkoon. Ja lopuksi yhteenvedon omaisesti kollega Gressle saa puheenvuoron. Oikein paljon kiitoksia. En halua viedä Bartilta sanoa suusta. Niin, minulle sanottiin, että minun pitäisi puhua näistä sopimuksista tupakkateollisuuden kanssa. Varmaankin tämän vuoden alkupuolella me joudun, meidän täytyy ottaa käy, kantaa tähän, eli jatketaanko näitä, tai näiden sopimusten voimassaoloaikaa. Minä en ole niistä nyt hirveän innoissani, en nyt sano juuta enkä jaata, mutta sanoisin sen verran, että avoimuus ei ole parantunut näiden sopimusten allekirjoittamisen myötä. Kyllähän siihen pitäisi sopimusten avulla päästä, mutta näin ei vaan käynyt ja se johtuu muun muassa siihen, että Olaf ei ole tehnyt juuri mitään. Olafissa siis jatketaan totuttuun tapaan salamyhkäisesti. Hyvä olisi saada asiat kuntoon. Meidän pitäisi keskustella siitä, että jatketaanko tällä tiellä vaiko ei, mutta meidän on keskusteltava yhdessä ja myöskin näistä luvusta, sillä en nimittäin tiedä, että miksi tämmöisiä summia on maksuttu, maksettu. Muistuttaisin teitä siitä, että Yhdysvalloissa maksetaan satoja miljardeja ja kyse on myöskin kansanterveydellisistä vaikutuksista. Sillä ei ole tässä merkitystä, mutta kyllä tämä verotuksellinen ulottuvuus on keskeisellä siellä ja ainakin 2004 sillä oli keskeinen rooli. Joten tähän meidän tulisi mielestäni palata. Olafin äh, rakenteiden muuttaminen ja tupakkayksikön äh, lopettaminen, se oli melkoinen isku nyt asiantuntemusta ei ole enää tarjolla ja sitten on epäkoordinoitu lähestymistapa. Se liittyy Kiinan tulevaisuuteen ja sitten tähän Ukrainan tilanteeseen. Uskoakseni siellä yhteyshenkilön sopimus päättyy ihan lähikuukausina. Me kaipaamme yhteistä strategiaa, mutta jos emme tiedä, miten meidän pitäisi yhdessä toimia, niin silloin voimme lopettaa koko toiminnan. Ihme, että ei tupakateollisuus vielä ole kysynyt, että mitä te teette näillä meidän rahoillamme. Meidän pitäisi taistella yhdessä tupakan salakuljetusta vastaan. Ja näin ei tehdä, niin heräkin epäilys, että mikä tässä on perimmäisenä ajatuksena. Eli miten EU todellakin käyttää näitä varoja, mutta tupakateollisuus ei nyt ilmeisesti tiedä, että miten näitä käytetään. Joten mielestäni olisi paikallaan olla suora selkäisiä Tästäpä syystä olikin hienoa, että tällainen workshop järjestettiin. Kiitokset Vart sinulle tästä. Mutta me emme missään nimessä voi jatkaa tällä tiellä. Parlamentti tietää enemmän kuin aikaisemmin, minkälainen merkitys sopimuksen jatkamisella tai keskeyttämisellä on. Ja kyllä minä uskon, että me tulemme jatkossa aika ponnekkaasti tähän tilanteeseen puuttumaan. Kyllä meidän täytyy taistella salakuljetustoimintaa vastaan, mutta se edellyttää, että kaikki ovat halukkaita myöskin taistelemaan salakuljetustoimintaa vastaan. Paljon kiitoksia Inge Gressle. Ehkäpä esittelijä vielä ihan lopuksi. No minulla ei ole hirveästi lisättävää kuulemaamme mielenkiintoisia ajatuksia on heitetty ilmaan, faktojakin on saatu käyttöömme. nyt meillä on varmaankin mahdollisuus laatia asiakirja, jossa kerrotaan haasteista, puutteista, parantamisen mahdollisuuksista. Tällä vaalikaudella ei tietenkään tapahdu enää yhtään mitään, koska vaalit ovat lähestymässä, mutta seuraava parlamentti ja tuleva talousarviovalvontavaliokunta tulee käsittelemään tätä ongelmaa ja sillä olisi sitten jatkossa käytettävissään asiakirja, jonka avulla se pystyy painostamaan komissiota, uutta komissiota asioiden käsittelyiden, käsittelyn edistämiseksi. Ja minä olen vakuuttunut, että tulevissa kulmistilaisuuksissa myöskin tätä asiaa tullaan käsittelemään ja siellä kyllä vastuukomissaari joutuu kertomaan, mikä on tilanne. Ja vielä kerran myöskin kiitokset tulkeille, jotka ovat tälle, tässä antaneet meille hiukan lisäaikaa. Vielen dank. Niin kyllä. Kiitokset omaltakin puoleltani. Kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän kokoukseen. Ja kiitos esittelijälle sekä Belgian tulliviranomaisille jotka antoivat meille käyttöön nämä takavarikoitujen, salakuljetettujen tuotteiden näytteet visualisoidaksemme, mikä, miltä tällainen tuote näyttää. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Ja minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että tämän päivässä kokouksessa on kuultu sellaisiakin viestejä, joita yleensä ei Brysselissä kuulla. Mutta sepä olikin ajatuksenamme, kun lähdimme tällaista workshoppia valmistelemaan. Oikein paljon kiitoksia.